Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance hein, pour ne pas prendre... Hyvät kollegat, me jatkamme kokousta, jotta emme hukkaa aikaa. Aiheena on komission ulkoisen avun hallinnon hajauttaminen päätoimipaikasta edustustoille. Hyvät kollegat, tänä iltapäivänä ulkoasian valiokunnalla on kunnia saada vastaanottaa Karel Piksen vieraksemme ja hän on huhtikuusta saakka vastannut näistä asioista. Niin ikään hän on ollut Euroopan parlamentin jäsen ja useamman kerran Belgian hallituksessa ministerinä. Haluan onnitella teitä aivan henkilökohtaisesti ja myös valiokunnan nimessä, koska viime viikolla Euroopan parlamentti talousarvon valvontavaliokunnan ohjeesta antoi myönteisen lausunnon teidän nimittämisenne suhteen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Erinomaiset työskentelyolosuhteet ovat vallinneet parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä ja näin ollen herra Piksen on hyväksynyt, että hän voi olla paikalla, kun keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta numero neljä. Ja aiheena todellakin komission ulkoisen avun hallinnon hajauttaminen päätoimintapaikasta edustustoille. Muistutan, että valiokunnan tehtävänä on kehitysyhteistyövaliokunnan auttaminen. Sehän on tässä toimivaltainen valiokunta. Meidän Esittelijämme on edustaja Mavro Nikolas. Ehdotan, että käymme tänään ensimmäisen keskustelun tästä aiheesta ja ehdotan, että esittelijä saa puheenvuoron ja sen jälkeen herra Piksten. Olkaa hyvä esittelijä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella eh, tilintarkastustuomioistuimen edustaja. On hyvä, että pääsitte tänne keskustelemaan hajauttamisen vaikutuksista. Tervetuloa, tuloa, herra eh, Pixel, tänne tilintarkastustuomioistuimesta. Euroopan parlamentin roolihan on varsin tärkeä, kun tuetaan EUn ulkosuhdepolitiikkaa ja katsotaan, kuinka päästä esitettyihin prioriteetteihin ja tavoitteisiin. Ja kun nyt tarkastellaan ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamista – päätoimipaikasta edustustoille, niin on erittäin tärkeää muistaa, että tässä kuitenkin komission rooli edelleenkin on merkittävä, kun siis näistä avuista puhutaan. Tässä Lissabonin sopimus on huomioitava ja toisaalta sitten EUn tukien eh, ohjelmointikysymykset liittyvät ulkosuhdehallintoon. Ja tärkeää on eh, tasapainon ratkaisu löytää vastuun kannosta ohjelmien kehittämisessä. Ja jos eh, toimivaltuudet ja vastuu siirretään edustustoihin, niin tästä hyötynä on se, että toimet nopeutuvat – ja toisaalta mm, tukien hallinnointi voidaan toteuttaa avoimemmin ja tehokkaammin. Mutta ongelmana on se, miten hyödynnetään näitä komission varoja, ja tämä asia esiin nousee myöskin mietinnössä. Esimerkiksi henkilöstö, joka käsittelee näitä ulkoisia tukia, on erittäin tärkeää, että tällainen henkilöstö olisi pysyvää, jotta instituutioille muisti ei häviä. ja viittaisi myös siihen, miten talouden valvontaa voitaisiin parantaa enkä yksinkertaisista hallintotoimista tässä niinkään puhu, vaan siitä, kuinka saavuttaa asetetut tavoitteet. On tärkeää, että edustoilla, edustustoilla on käytössä tarvittavat resurssit, jotta asetetut tehtävät saadaan kunnolla hoidettua. Ja jäsenmaat ovat myöskin esittäneet, että tulisi voida olla mahdollista komission tarvittaessa väliin tulla tehokkaammin, jotta tätä kautta saataisiin lisää henkilökuntaa näitä kysymyksiä hoitamaan. Ja tarvittaviin muutoksiin tulee kiinnittää riittävää huomiota kyseenalaiseksi ei saa asettaa unionin kehityspolitiikkaa. Rahoitusresurssikysymykset, niitä ehkä on syytä tarkastella uudelleen. Ja kannattaa ehkä kehitysvaliokunnan kanssa myöskin näitä seikkoja tarkastella. Eh, olisiko mahdollista tältä pohjalta parantaa tekstiä tarvittaessa? Tässä laaju, mietinnön laajuudessa kuitenkin on omat takarajansa, joten kannattaa miettiä, minkä tyyppisiä tarkistuksia kannattaa esittää. Ja lämpimät kiitokset tuesta ilman muuta kaikille. Kiitos. Piksten. Nyt herra Pinksten, olkaa hyvä. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. niin kuin muistutette. En suinkaan ole nyt parlamentissa ensimmäistä kertaa, mutta Tämä valiokunta toki ottaa minut vierakseen nyt ensimmäistä kertaa ja haluaisinkin kiittää teitä puheenjohtajana ja myös esittelijää ja kaikkia valiokunnan jäseniä kutsusta tulla vieraksi. Niin kuin varmasti tiedätte, tilintarkastus tuomioistuimen jäseniä kuunnellaan säännöllisesti talousarvion valvontavaliokunnassa ja he esittelevät siellä erityiskertomuksia. On hyvin tärkeää, että nimenomaan alakohtaiset valiokunnat kuuntelevat meitä. Ja tästä haluan teitä vielä kiittää. Meillä on asiakirja, jonka haluaisin esitellä teille aiheenahan on hallinnon hajauttaminen. Haluan alkuun onnitella esittelijää. Totta kai olen hänen valmistelemansa asiakirjan lukenut, perehtynyt siihen ja hän on hyvin ottanut huomioon meidän kertomuksemme hallinnon hajauttamisesta. Ja tässä nimenomaan mennäänkin asian ytimeen ja se kyllä heijastuu esittelijän asiakirjassa. Alkuun haluaisin hieman luonnostella hallinnon hajottamisen taustoja. Sen, takia, sen jälkeen käsittelisin tilintarkastuskysymyksiä ja johtopäätöksiä ja lopuksi tietysti myös loppukommentit. Niin kuin tiedätte, hajauttamisprosessi alkoi vuonna 2002 vuoteen 2004 mennessä saatiin päätökseen, eli oikeastaan puhutaan kolmesta vuodesta, jotka vaadittiin prosessin täytäntöön panemiseksi. Niin kuin varmasti tiedätte, tilintarkastustuomioistuin teki jo oman kertomuksensa hajauttamisesta vuonna 2005. Yleisluontoisesti toteamukset olivat myönteisiä, mutta tämähän oli vuonna 2005, eli prosessi oli vasta saatettu päätökseen ja silloin oli varsin varhainen ajankohta varsinaisesti arvioida prosessin lopputuloksia. Tästä syystä vuonna 2009 osastossa kolme, nyt rakennehan on tällä välin muuttunut, mutta silloin se siis oli vielä osasto kolme, kamari kolme. Ja juuri tätä raporttia nyt tänään käsittelen. Oikeastaan tilintarkastus tehtiin kolmesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että hajauttamisprosessin jälkeinen kausi, ajanjakso, joka oli kulunut, oli noin 5-6 vuotta, ja katsoimme, että no kyllä, nyt jo kaiken pitäisi hyvin toimia ja olisi oikea aika perehtyä tuloksiin. Toinen syy oli se, että ulkoasian hallintoa aloiteltiin silloin, ja sehän aloitti toimissa tämän vuoden alussa, niin kuin tiedätte. Sitten syy, lisäsyy tilintarkastukselle oli se, että karkeasti sanottuna 80 prosenttia hyvin huomattavista avustussummista, joita mm-hmm. komissio hallinnoi täytäntöönpannaan nimenomaan hajautetun hallinnon kautta. Eli 8,5-9 miljardia euroa vuositasolla tässä tähän käytetään. Ja Euroopan unioni on näin ollen kaikista merkittävin avun tarjoaja koneisto maailmanlaajuisesti. Ja 80 prosenttia tästä summasta välitetään hajautetun hallinnon kautta. Tilintarkastuksen keskiössä olivat nimenomaan kolme pääsyytä hajauttamiselle. Komissio aloitti tämän hajauttamisen. Miksi näin tehtiin? Komissio halusi toimittaa apua nopeammin perille Haluttiin niin ikään myös parantaa laatua ja menettelyjen luotettavuutta ja tehokkuutta. Nämä olivat oikeastaan ne kolme pääkysymystä, joihin halusimme puuttua. Nopeus, laatu ja menettelytapojen vankkuus tai toimivuus. No sitten tilintarkastuksen toteamukset, lopputulokset. Oikeastaan voin esitellä ne kahdessa osassa. Ensinnäkin, mitä on saavutettu komissiossa, ja toisekseen korostan sitä, mitä vielä on tehtävä. Mitä komissio on saavuttanut, jos nyt katsomme nopeutta, menettelyjen tehokkuutta ja myös laatua? Mitä voimme todeta. Nopeuden osalta voimme todeta, että komissio hajauttamisen seurauksena on voinut sitoa ja toimittaa tukea enemmän kuin ennen hajauttamista. Varmasti jotkut muistavat, että ennen vanhaan oli aika paljon takapakkia tai jälkeen jäämistä avun toimittamisessa, oli viivästyksiä. Ja tätä on voitu pitkälti välttää avun toimittamisen nopeuttamisella. Komissio on voinut toimittaa siis enemmän apua hallinnon hajauttamisen toteutuksen jälkeen. Nopeus on siis parantunut. Voimme myös sanoa, että kun katsotaan rahoitusmenettelyjä, ja tilannetta hajauttamisen alkamisen aikoina, niin myös tämä osuus on parantunut. Ja sitten kolmanneksi laatu sen suhteen, kun apua toimitetaan. Tässä kuva ei ole aivan niin selkeä kuin kahdessa edellä mainitussa. Havaitsimme merkkejä siitä, että tuen laatu on parantunut jossain määrin, mutta aivan niin kuin tilintarkastuskertomuksesta voitte lukea ja loppupäätelmistä voitte lukea, laadun mittareita, tai sen mittaarista voitaisiin parantaa. Meidän mielestämme toistaiseksi on luotettu liiaksi ulkoisiin hallinnointijärjestelmiin, niin sanottuihin romeihin. Meillähän on nyt kutakuinkin 30 edustustoa, eli voitaisiin tehdä enemmänkin edustustotasolla omin voimin. Tämä erityiskertomus esittää kaksi suositusta. Ensinnäkin itse edustustyön pitäisi tehdä arvioita kaikkien avustusoperaatioiden tehokkuudesta niin, että komissio voisi sitten raportoida teille siitä, kuinka tehokkaasti avustusoperaatiot on toteutettu. Ja katsomme myös, että komission ex post arvion pitäisi sisältää myös kvantitatiivisia arvioita. Tässä kvantitatiivinen sana on äärimmäisen tärkeä, eli sellaisia asioita, mitä voidaan mitata. Jos vaikkapa puhutaan luku- ja kirjoitustaidottomuudesta, niin on hyvin tärkeää, että on mittatikku, on osuus luku- ja kirjoitustaidottomia. Todellakin pitää katsoa tuloksia, eikä suinkaan pelkästään sitä rahaa, joka on käytetty. Ja tässä suhteessa parantamisen varaa vielä on. Mit- kattaus on hyvin tärkeä. Toiseksi kertomusta katsomalla voidaan myös todeta, mitä vielä pitäisi tehdä. Mielestämme komission hallintoa voitaisiin vahvistaa. Ja tilintarkastus nosti esille kolme kysymystä, jotka vaatisivat vielä ulkosuhdehallinnon ja tilintarkastustuomioistuimen yhteistyötä. Eli meillä on seurantaongelma, raportointiongelma komissiolle ja tämän jälkeen parlamentille ja myös arviointi itse hajautetun hallinnon järjestelmän puitteissa. Toinen kysymys liittyy pääpaikan tukeen. Ja totta kai on myös tutkimus- ja kehitystyön haasteet, jotka edelleenkin ovat valtavia. henkilöstöhallinnossa on parannettavaa. Jos katsomme arviota tilintarkastuksen mukaisesti, niin arvioita pitäisi edustustotasolla suorittaa säännöllisesti, systemaattisesti, ei vain silloin tällöin. Ja niin, että huomioidaan jokainen yksittäinen edustusto, jokainen näistä noin 30. Silloinhan 2009-2010 niitä oli vain 11. Katsomme myös, että sisäisen raportointijärjestelmän pitäisi keskittyä enemmän saavutettuihin tuloksiin, joita avustusoperaatioilla on ollut, ja nimenomaan siihen, että voidaan mitata näitä tuloksia. Eihän tämä komission elämää millään tavalla helpota, mutta on kuitenkin tärkeää Euroopan veronmaksajille ja myös Euroopan parlamentille, että asioita voidaan todella mitata. Ja näin ollen voidaan sitten tehdä johtopäätöksiä siitä, onko tuloksiin päästy vai eikö ole päästy. Jos on päästy, niin missä määrin. Ja jos ei ole päästy, niin missä määrin ei. Tässä viittaan sivuun 31 tässä asiakirjassa komission roolista on todettava, että DEFKossa, niin kuin sitä kutsutaan tämän vuoden alusta lähtien, on suuri vaihtuvuus henkilöstössä. Me puhumme niin sanotusta institutionaalisesta muistista ja se on vaarassa hukkaantua tämän vaihtuvuuden takia. Lisäksi tarvitaan poliittista vuoropuhelua. Paljon apuahan tarjotaan budjettituen muodossa, joten tämä vuoropuhelu on nimenomaan budjettituen näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. Kun asiat muuttuvat edustustotasolla, hallitus, hallinto ja tulkinnat muuttuvat, niin tarvitaan myös muun tyyppistä tietotaitoa. Täytyy katsoa niitä taitoja ja tietoja, joita tässä mielessä tarvitaan. Sitten nämä henkilöstöhallinnon haasteet. Te tiedätte, että 2007-2013 on ollut luonnollisesti kasvupyrkimyksiä ja tämä esittää yhä, suu, yhä kasvavia haasteita komissiolle. Meidän mielestämme pitäisi analysoida nykyisiä henkilöstöresursseja paremmin. Ja tehdä läheistä yhteistyötä toisaalta komission kanssa ja toisaalta jäsenvaltioiden kanssa. Samaa työtä tietenkään komission ja jäsenvaltiot eh, kehittyvissä maissa eivät voi tehdä, vaan pitäisi olla yhteistyötä niin, että koordinoitaisiin sitä, mitä tietyt jäsenvaltiot tekevät – ja samaa työtä ei sitten enää komission tarvitsisi tehdä. Ja päinvastoin. Kokemuksia voidaan vaihtaa. Eli kyllä työsarkaa vielä riittää yhteistyössä komission jäsenvaltioiden välillä. No sitten henkilöstötilanne. Kun katsomme edustustoja, niin 20 prosenttia henkilöstöstä olivat virkamiehiä, EU-virkamiehiä, 30 prosenttia sopimusperusteisia työntekijöitä ja 50 prosenttia paikallisia työntekijöitä. Eli tästä syntyy kyllä ongelma, koska on paljon paikallisia työntekijöitä, paljon tilapäisiä työntekijöitä. Myös pääpaikassa esimerkiksi kolmen kauden äh, työsopimuksella ja he sitten lähtevät komissiosta ja näin ollen kokemusta menetetään – ja tietoa häviää. Tämä on yksi kertomuksen johtopäätöksistä. Eli henkilöstökysymyksissä oli aika lailla ongelmia hajauttamisen suhteen. Puheenjohtaja, vielä muutama loppukommentti. Tämän vuoden alusta lähtien Meillä on toiminnassa ulkosuhdehallinto. Ja tietysti olemme tietoisia niistä riskeistä, haasteista, jotka tähän liittyvät. Muutama seikka on sellaisia, joihin minun mielestäni pitäisi perehtyä edustustotasolla. Pitää päästä tasapainoon diplomaattisen ja toisaalta avun toimittamisen näkökulman suhteen. Eli tilanne muuttuu niin, että kyse ei ole enää avun toimittamisesta pelkästään, vaan rooli muuttuu tavallaan poliittisemmaksi kaupan kautta, poliittisen vuoropuhelun kautta kehittyvissä maissa – Eli poliittinen rooli on muuttunut huomattavasti, joten tämä kyllä ansaitsisi erityishuomiota. Toinen seikka, johon on paneuduttava, aivan niin kuin tiedätte, kun ulkosuhdehallinto aloitti päätännä puheenjohtaja puheenvuoroni niin aivan kohta, voi olla hieman tottumattomuutta komission menettelytapojen suhteen, kun katsotaan edustustoja ja aivan erityisesti, jos katsotaan edustustojen päälliköiden tehtäviä. Varmasti olette kanssani samaa mieltä, että jopa komission virkamiehiltä tai mepeiltä vaaditaan jonkin aikaa ennen kuin he tietävät täsmälleen, miten EUn koneisto oikein pyörii. Kun edustustoihin valitaan uusia päälliköitä ja koulutus kestää pari-kolme viikkoa, niin voipa olla, että tämä ei aivan riitä. Vaikkakin oppimiskäyrä on, on tosi jyrkästi ylöspäin, niin siitä huolimatta. No niin, puheenjohtaja on hieman sekaannusta ulkoasuhdehallinnon vastuukysymysten ja toisaalta DEFCON vastuukysymysten välillä. Niin ikään voin todeta, että me keskustelimme ryhmässämme komission jäsenten, korkean edustajan Ashtonin kanssa ja myös komission jäsen Pivalsin kanssa. Loppuun vielä totean, että vielä emme suunnitelleet, mutta lähitulevaisuudessa näemme kyllä ulkosuhdehallinnon tilintarkastuksen hämöttävän. Ja tässä voin palata johdantopuheenvuorooni. Eli meidän täytyy päästä oikean tasapainon sen suhteen, milloin on se oikea hetki järjestää tilintarkastus. Onko se nyt muutaman vuoden kuluttua silloin, kun ulkosuhdehallinto on pyörnyt kolme, neljä vuotta. Tämä täytyy päättää vielä. Haluan kiittää puheenjohtaja teitä kärsivällisyydestä ja haluan kiittää myös esittelijää ja muita valiokunnan jäseniä kärsivällisyydestä. Kiitos. Kiitos herra Piksten tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt avaamme keskustelun ja edustaja Preda saa puheenvuoron. Sunt raportorul fictiv al grupului PPE și aș înainte toate să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 asistenței externe la mai bine de șapte ani de la încheierea procesului de devoluție. Din acest punct de vedere... Pyrkiä siihen suuntaan, että parannetaan hallinnollisia menettelyjä. Raportti, jonka tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt, sisältää joukon myönteisiä näkökantoja, mutta myös erinäisiä vähemmän mukavia ilahduttavia, vähemmän ilahduttavia havaintoja. Ajattelen sitä, mitä kollega Mauro Nikolas sanoi, minä haluaisin esittää muutaman kommentin. Ja nämä kommentit minä tulen myöskin muotoilemaan parannusehdotukseksi. Tavoitteena tässä prosessissa, joka liittyy hajauttamiseen, ulko, ulkoisen avun hajauttamiseen komissiossa, on se, että pyritään saamaan enemmän näkyvyyttä ulkopoliittiselle toiminnalle. Ja uskoakseni nyt Lissabonin jälkeisessä vaiheessa meidän täytyy pitää kiinni siitä, että me harjo, saamme aikaan lisäponnisteluja myös komissiossa, jotta saadaan hyvää eurooppalaisten toimien seuran, seurausten arviointia. Me täytyy katsoa, miten apu, jota Euroopan unioni antaa, mihin, ne, mihin se johtaa ja miten näkyvää tämä avustustoiminta on. Mitä tulee kohtaan kaksi, joka on herra Mavronikolasin paperissa, minä olen täysin yhtä mieltä siitä, mutta mitä tulee naapuruuspolitiikkaan, minusta lausunto viittaa yhteisön ulkoiseen apuun kokonaisuudessaan, ja minusta meidän pitäisi välttää sekannusta. Kohdassa kolme, kohdassa kolme <clears throat> on viittaus tilanteeseen tai kantaan, jonka Euroopan tilastustuomioistuin on esittänyt. Minusta meidän pitäisi toimia täsmällisemmin. Meidän pitäisi katsoa, miten me voimme saada aikaan optimaalisen tasapainon suunniteltujen virkojen välillä, jotka on tarkoitettu kehitysasioihin ja niiden virkojen osalta, jotka liittyvät kaupalliseen toimintaan. Mitä, mikä riippuu tietysti aina erityistä olosuhteista ja meidän pitäisi toimia joustavasti. Meidän ei pidä luoda mitään abstraktia tasapainoa, vaan näiden virkojen jakaminen pitäisi tehdä niin, että saadaan aikaan johdonmukaisuutta ulkoisissa toiminnoissa. Haluaisin viitata myös viitata siihen, että on olemassa aihe, jota ei ole löydettävissä tästä lausunnosta. Unionin edustustot ja isävaltioiden lähetystöt, niiden tulisi paremmin harmonisoida toimintaansa. Tämä on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan tehokasta ulkoista apua ja ulkopolitiikkaa, joka todella on yhtenäistä. Kiitos. Kiitos edustaja Preda. Nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua varsin lyhyesti komissio hyvin pitkälti yhtyy tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksiin. Ne osoittavat perustellusti, että Brysselistä tulevan avun toimittaminen lähetysten kautta on menestys. Aivan oikeutetusti nostetaan esille myös tiettyjä rajallisia ongelmia. Erityisesti henkilöstökysymys on nostettu esille. Tätä myös esittelijä korosti omassa asiakirjassaan. Pitää paikkansa, että asiantuntijuutta ei aina ole saatavilla paikan päällä. Kun otetaan huomioon budjetti- ja taloustilanne, niin on hyvin epätodennäköistä, että jatkossa komissio saisi lisää henkilöstöä vaan varmasti vähemmällä työ, työntekijämäärällä joudutaan tekemään yhä enemmän ja parempaa työtä. Ensinnäkin henkilöstöedustustoissa täytyisi käyttää mahdollisimman hyvin niin, että avustusohjelmia voidaan täytäntöön panna. Toisekseen henkilöstö on tarkoitus jakaa paremmin työtaakan tasaamiseksi eri äh, lähetystöissä. Ja näin ollen toimimme, että uudet suuntaviivat kehitysyhteistyöpolitiikassa, jonka tarkoitus on saada kumppanimaihin apua keskitetymmin perille, vaikuttavat myönteisellä tavalla työtaakkaan ja myös tarvittavaan asiantuntijuuteen edustustoissa. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa esittelijä. Loppupäätelmät, olkaa hyvä. Ναι, νομίζω είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και... Niin, tässä nyt ilmeisesti käytiin ensimmäinen ajatusten vaihto aiheesta ja voin yhtyä pitkälti herra Pikstenin näkemyksiin. Hänen näkemyksistään on hyötyä ja on hyvä, että nyt voidaan keskustella tästä aiheesta. Pepen ehdotuksia voidaan ajatella, jos sillä tavalla pyritään tehostamaan ja optimoimaan eh, tukimenettelyt. Ja voidaan tietysti katsoa eh, yhteydenottoja eri tahojen välillä tärkeiksi. Ja kaiken kaikkiaan saataisiin aikaan teksti, joka olisi riittävän kattava, kun tätä tärkeää aihetta tarkastellaan. Tarkistuksin vielä palataan ja niiden myötä on mahdollista selvittää eh, mahdollisia muita seikkoja ja miettiä, millä tavalla ehkä tekstiä vielä voidaan parantaa. Haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita ja vaikutelmani on sellainen, että tässä johdonmukaisesti hyvin on tätä asiaa käsitelty. Ja niin kuin herra Pinksten totesi, tämä on varsin tärkeä aihe ja asia, kun pyritään mahdollisimman hyvin saada EU toimimaan myös maailmanlaajuisesti tarkastellen. Kiitos. des amendements le 10 janvier. 10. tammikuuta puolilta päivin on määräaika tarkistuksille. Äänestys 31. tammikuuta ja kehitysyhteiskunta helmikuussa äänestää aiheesta. Kiitoksia kaikille. Nyt ehdotan, että siirrymme kohtaan 11 esityslistalla. Kertomus Gaasassa pidetystä 11. EPn ja Palestiinan parlamenttien välisestä kokouksesta lokamarraskuun taitteessa – valtuuskunnan puheenjohtaja saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos AFETin jäsenille siitä, että meillä on tilaisuus raportoida. Minusta on erityisen tärkeää, että valtuuskunnat raportoivat AFET-valiokunnalle, niin että olemme kaikki tietoisia työstä, joita olemme tekemässä. Niin. Niin. niin. Tämän vierailu tapahtui Gazaan aiemmin vuonna me kävimme, tämän vuonna me kävimme länsirannikolla, mutta ajattelen matkustarajoituksia ja ongelmia ei ole mahdollista tehdä vakavaa käyntiä sekä länsirannalle Itä-Jerusalemiin että Gaasan alueelle samalla kertaa. Se on fyysisesti mahdotonta. Joten Tällä kertaa me siis käymme Gaasassa torstaista 30.10. kolmanteen niin maaliskuuta ja tarkoituksena oli tavata Palestinan lakia säätävä neuvosto ja ensimmäistä kertaa vierailulla Gaasaan me tapasimme kaikki poliittiset ryhmät siellä aiempina. Oli mahdollista tavata vain muutos ja uudistus, joka oli nimi, jolla Hamas osallistui vaaleihin. Tällä kertaa pidimme kiinni siitä, että ajatellen sopimusta, jonka sekä Fatah että Hamas olivat allekirjoittaneet, että me halusimme tavata kaikki poliittiset ryhmät, ja jos näin ei olisi, ei tulisi mitään tapaamista lainkaan. Tapaaminen tapahtui Pakistan lakia säätävän neuvoston rakennuksessa, mitä me myös olemme vaatineet. Tämä oli historiallinen tilaisuus sikäli, että me tapasimme kaikki Hamasin, Fatahin, PFLPn ja riippumattomien edustajat ja kävimme hyvin vilkkaan ja diplomaattisesti sanottuna myöskin suoran keskustelun erinäisistä asioista. Olimme tietysti kohteleita toisillemme, mutta teimme selväksi, että Euroopan parlamentti tukee demokratiaa, moniarvoisuutta ja ja erinäisten näkemysten suvaitsevaisuutta, samoin kuin avointa yhteiskuntaa. Jotkin meidän jäsenistämme ottivat esille kysymyksen kuolemantuomiosta, ja Fatahin edustajat vakuuttivat meille, että kun äh, Fatah oli sitoutunut Euroopan neuvoston vapausaloitteeseen esimerkiksi myöskin sitä, että kuolemantuomio tultaisiin poistamaan. Hamasin äh, edustajat olivat hiukan äh, ambivalentteja asiassa ja ymmärsin, äh, ja he totesivat, että Euroopassa valtioita, joissa on kolman tuomio, minun täytyy sanoa heille sitten, että mikä valtio voi olla Euroopan unionin jäsen, jos sillä on kuolemantuomio lainsäädännössään. Ja tämä oli tietyssä mielessä näkemysero. Sitten toinen asia liittyy Kansan saartoon. Ja me käsittelimme myös kysymystä sananvapaudesta, tiedotusvälineen vapaudesta ja muiden organisaatioiden tarpeista. Riippumattomien edustajat ja PFLPn edustajat sanovat, että ei ollut helppoa toimia avoimesti Gaasassa ja että he tarvitsevat tukea Euroopan parlamentilta sen varmistamiseksi, että heidän oikeuksiaan suojeltaisiin. He totesivat, että olisi helpompaa toimia avoimesti ja poliittisesti, jos ei olisi mitään saartoa, jos ei oltaisi suurimman valvovan ryhmän armoilla tietyssä mielessä tällä alueella. He tekevät myös selväksi sen, että he olivat sen puolesta, että ylläpidetään vastarintaa kun me kysymme sitten, mitä he tarkoittivat vastarinnalla ja millä tavoin he aikoivat ylläpitää vastarintaa, monet yksilöt totesivat, että he uskovat, että kaikki vaihtoehdot olivat avoimia, mutta laaja enemmistö läsnäolesta sanoi, että kysymys oli rauhanomaisesta poliittisesta vastarinnasta, ja, ja kaikki läsnäolet ryhmät tukivat Abbasin aloitetta yhdistyneissä, kuningas, yhdistyneissä kansakunnissa ja sanoivat, että 70 prosenttia Palestinan väestöstä uskoi, että yhdistyneet kansakunnat olivat tie rauhanomaisen esityksen saamiseksi sille, että tunnustetaan Palestiinan valtio. He olivat aika järkyttyneitä Yhdysvaltojen päätöksestä UNEXCOn päätöksen jälkeen, jossa menettiin Palestinalle valtiolle jäsenyys Unescossa lopettaa rahoitus. Ja näkemys oli, että olimassa eri standardit, eri mittapuut, ja Palestinan neuvoston jäsenet, kun olivat paikalla, totesivat, että arabikevät ei tapahtunut vain yhdessä paikassa, että oli tärkeää Euroopan osalta, että he todellakin luottivat siihen, että, että Tämä tulisi myöskin johtamaan oikeudenmukaisuuteen lähi ja myöskin palestinalaisten oikeuksiin, ja että myöskin se saisi tukea samalla tavoin kuin saavat syyrialaisten, egyptiläisten, liivialaisten ja muiden oikeudet. Joten tämä oli päätavoite käynnissä. Me tietysti me kävimme myös keskustelemassa UNRWAn kanssa, pakolais, YK pakolaisavun kanssa ja he tarvitsevat rahoitusta ylläpitääkseen kouluohjelmansa, terveydenhuolto-ohjelmansa ja, ja että terveydenhuolto-ohjelma oli päättymässä tämän vuoden lopussa, paitsi jos saataisiin lisärahoitusta. He antavat koulutusta lähes puolelle Kaasan alueen lapsista, 230 000 lapselle. He antavat myöskin ihmisoikeus koulutusta näille lapsille ja mainitsevat myöskin opetuksessa sekä holokaustin että Nakban. He opettavat YK päätöslauselmista opetuksessa ja kertovat, että noin 10 000 lasta Gaasassa on koulujärjestelmän ulkopuolella siksi, että he elävät, niin kuin sanovat, Gaasan etäisillä alueilla, joita pakolaisapu ei tavoita poliittisen tilanteen vuoksi ja erinäisten vaikeuksien vuoksi, joita väestö joutuu kohtaamaan. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Gaasa edelleenkin olisi pitkälti edelleen avoin vankila. Ei ole käsi katsoa minkäänlaista taloudellista toimintaa. Noin 5 prosenttia taloudellisesta toiminnasta jatkuu siitä, mitä oli olemassa ennen saartoa. Liikkuminen ainoan rajoituspaikan kautta on lisääntynyt Israelista Gaasaan, mutta kysymys on vain siitä, että se pystyy käsittelemään 40 prosenttia siitä, mitä tarvittaisiin esimerkiksi var- tavaroiden kuljetuksista Gaasaan. Tietenkään Gaasasta ei tapahdu mitään vientiä ja apua lukuun ottamatta ei ole mitään todellista tuontiakaan. Rakennustarvikkeita tarvittaisiin, pitäisi rakentaa sata koulua esimerkiksi, ja sitä ei voida rakentaa koska ei ole rakennustarvikkeita. Rakennustarvikkeita tulee paljon tunneleiden kautta Egyptin rajan alla, mutta YK pakolaisapu ei pysty kuitenkaan käyttämään tätä, koska se olisi laitonta tavaroiden tuontia. Käytössä on tällä hetkellä noin 1200 tunnelia ja ne jatkuvat, niin toimit jatkuu edelleen aika ajoin Israel hyökkää joitakin näistä tunneita vastaan, mutta olennaisimmiltaan ei ole olemassa mitään rajoituksia. Jos Kaasassa on varaa ostaa tavaroita, joita tulee, niin hyvä on, mutta jos ei, niin sitten oli vain avustamatta 50 prosenttia Kaasan väestöstä on riippuvaista kansainvälisestä avusta. Työttömyys on 60 prosenttia ja 50 prosenttia väestöstä on alle 15-vuotiaita olennaisimmiltaan saarto, on tuhoamassa väestön. Yksi kaikkein pöyristyttävimmistä asioista, jotka me havaitsimme, on, että maaliskuusta 2010 29 lasta on tullut Israelin sotilaiden ampumiksi Gaasassa siksi, että he menivät liian lähelle äh, rajaa. Israel soveltaa 300 metrin vyöhykettä Gaasan alueen sisäpuolella, Gaasan puolella tätä rajaa. Ja teoriassa, jos joku liikkuu tällä 300 metrin alueella, he voivat tulla ammutuiksi. Pitkin rajaa on, on varoitustaulu, jossa sanotaan, että tällä vyöhykeluvan ampua, mutta 19 näistä lapsista oli tämän vyöhykkeen ulkopuolella, noin 600 metrin päässä rajasta. Ja nämä lapset, näitä lapsia ammuttiin käsiin, jalkoihin, erästä heitä päähän. Kukaan ei ole kuollut onneksi, mutta voitte kuvitella, minkälainen trauma tästä aiheutuu lapsille, joita on ammuttu, ja heidän perheilleen, joiden täytyy huolehtia lapsista tapahtuman jälkeen. Niin, minä oletan, että minä täytyy vielä sanoa ennen kuin lopetan puheenvuoroni. Olen valmis vastaamaan tietysti vastauksiin, joita kysy- vastaamaan kysymyksiä, joita jäsenillä on. Me tapasimme kansanjärjestön ja naisten ryhmiä. Kävimme yhdessä koulusta, jota UNRVA pitää yllä. Kävimme vesilaitoksella. Saimme tiedon tuo vesitilanteesta. Käytössä katsoen koko vesihuolto on tuhottu Gaasassa, josta ei vieroita hoitamaan. Se tulee täysin äh, päätymään tilanteeseen, jossa suolavesi tuhoaa sen, jos sitä ei pystytä kunnolla huoltamaan. Kysymys on hyvin, hyvin synkästä tilanteesta Kaasassa. En tiedä, onko mitään muuta ratkaisua kuin se, että kansainvälinen vaatii, että saarto lopetetaan. Vuosien ajan meille on kerrottu, että saarto on olemassa siksi, että Gilad Shalit oli kaapattu ja nyt hänet on vapautettu. Hän on päässyt takaisin perheensä luokse mutta nyt olisi tilanne, jossa kansainvälinen voisi sanoa, että nyt on aika ottaa asiat vakavasti, ottaa vakavasti Gaasan tilanne. Ihmiset Gaasassa eivät saisi olla sellaisen kohtelun kohteina kuin he ovat. Ja vielä yksi asia lopuksi. Mehän tapasimme myös joitakin vankeja, jotka äskettäin vapautettiin tapettiin äh, Gilad Shalit äh, vankienvaihdon yhteydessä. Kysymys on äh, ihmisistä, joihin kuuluu hyvin nuoria, hyvin vanhoja ihmisiä. Jos mies, joka oli viettänyt 25 vuotta vankilassa, se oli tapaaminen, jossa tuli hyvin selkeä näkymys. He olivat ennen kaikkea hyvin sitoutuneita palestinaisen valtion luomisiin. Jotkin heistä ovat hyvin vihaisia Euroopalle siitä syystä, että me emme kiinnitä riittävästi huomiota tähän vankien tilanteeseen. Edelleen Israelin vankiloissa on 5000 palestinaista vankia ja 160 heistä on lapsia, 26 heistä ovat Palestinan lakia säätävän neuvoston valittuja jäseniä, jotka on pidätetty Gilad Shalidin sieppauksen aikana vastauksena Gilad Shalidin sieppaamiseen ja heitä edelleen pidetään vangittuina. Tämä on ehkä ulkoasioiden valikunta voisi käynnistää asiasta mietinnön, koska Paisan lakia säätävällä neuvostolla ei ole muuta mahdollisuutta raportoida. Ehkä ulkoisen hallinto voisi käynnistää oma mietinnön tilanteesta Gaasassa. Ainakin äh, saisin varmasti apua Parissa neuvoston jäseniltä ja meiltä muitakin tällaisen mietinnön valmistelemisessa, mutta minusta meidän täytyy ryhtyä käsittelemään tilannetta vakavasti, koska tällä hetkellä ainoa mikä tästä seuraa on, että tulee uusi nuorten sukupolvi, joka jotka ovat täynnä vihaa Israelia kohtaan, jos tilanne ei muutu. Me tarvitsemme kaksi valtiota. Me tarvitsemme isän, joka voi elää rauhassa naapureiden kanssa ja, ja naapureiden kanssa, jotka voivat elää isän rinnalla mitään muuta vakavaa pitkän tähtäyksen ratkaisua ei olemassa. Joten nyt on pyryttävä purkamaan sitä tilannetta, jossa Gaasa tällä hetkellä on. Merci, euh, Monsieur Kiitos, edustaja Erossa. Nyt edustaja Kill olkaa hyvä. moi Oui. Niin, pahoittelen. Haluaisin lisätä vielä tiettyjä seikkoja. Samaan aikaan naisten oikeuksien valiokunta, jonka jäsen olen, vieraili myös Kaasassa. Myös länsirannalla naisten oikeuksien valiokunta halusi ottaa selvää naisten tilanteesta näillä alueilla ja naisten kohtaamista ongelmista. Joten haluaisin aivan lyhykäisesti lisätä vielä tiettyjä seikkoja. Naiset Gaasassa, mehän tapasimme siellä Gaasan naisten valiokunnan ja saatoimme vierailla paikoissa, joissa naiset kokoontuvat ja saavat äh, koulutusta. Gaasan naiset oikeastaan kärsivät kahdenlaisesta sorrosta. Siitä sorrosta, jota monet naiset maailmanlaajuisesti kohtaavat, eli patriarkaalisesta sorrosta ja toisaalta sitten tästä aivan epäinhimillisestä saarrosta. Naisten tilanne Gaasassa on todellakin järkyttävä. Siitä ei juurikaan puhuta. Aivan niin kuin edustaja De Rossa totesi, suurin osa Gaasan asukkaista on lapsia. Lapset tarvitsevat ruokaa, heitä täytyy hoitaa. Ja toden totta, naiset kohtaavat nämä ongelmat suurelta osin. He hoitavat lapsia. Euroopan unioni tarjoaa elintarvikeapua ja osaltaan tämä tietysti auttaa. Oikeastaan tulevaisuuden näkymiä näillä lapsilla ei ole. Naiset joutuvat kohtaamaan myös ongelmat, jotka juontavat juurensa työttömyysongelmaan, joka on todellakin hyvin suuri ongelma Gaasassa. On anekdootti, joka kenties voi yllättää teitä. Jos olette nähneet elokuvan Gazan porsas, kansan sika. Se on nyt elokuvateattereissa Belgiassa ja muuallakin. Ne, jotka olette nähneet tämän elokuvan, te tiedätte, että tämä on aika lailla koominenkin luonteeltaan tämä elokuva. Ja oikeastaan kuvaus elokuvassa vastaa aika lailla realiteetteja paikan päällä. Ei siinä ole mitään virheellisesti kuvattua. Tähän liittyy myös anekdootti joka liittyy Viagran ostoon. Tässä elokuvassa henkilö lähettää lapsen apteekkiin ostamaan Viagraa, eikä tämä ole mitään sattumaa, että ohjaaja on sijoittanut tämän kohtauksen elokuvan. Gazan naiset totesivat, että Viagra on sellainen tuote, joka päivittäin tulee sieltä tunneleista Gazan. Miehillä ei ole mitään tekemistä Gaasassa. En nyt lähde yksityiskohtiin tässä, mutta naiset eivät ole kovinkaan tyytyväisiä elämäänsä tässä Gaasan ketossa. Eli tämän voisin vielä lisätä Derossan kertomukseen paikan päältä. Gomez. Edustaja Gomez. Um, merci, je voudrais remercier. Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoita Derossa ja Kil Nielsen katsauksestaan ei varmaankaan tarvitse korostaa sitä, missä määrin tunnen solidaarisuutta Gaasan naisten suhteen. Tämä kriisi todellakin on häpeä, häpeällinen tilanne meidän kaikkien kannalta. Minä tunnen myös ystävyyttä Israelin kansan kanssa. En katso, että se konfliktitilanne, joka vallitsee tällä hetkellä Gaasassa, voisi olla myöskään Israelin kansan etujen mukainen tilanne. Pelkään myös, että lähi rauhanprosessi on nyt jumissa ja on sitä pitkään aikaa, koska Yhdysvalloissa vaalitilanne on halvannuttanut kehityksen lähes täysin. Todellakin Euroopan unioni kokonaisuutena ja Yhdysvallat eivät ole pystyneet löytämään uusia ratkaisuehdotuksia, ikään kuin lähtemään tästä, tältä tutulta raiteelta pois. Meillä on omia ongelmia tällä hetkellä. Parlamentti on ollut omassa roolissaan ja ryhtynyt aloitteisiin. De Rossa on kyllä oikeassa siinä, kun hän totesi että, ja ehdotti sitä, että tämä ulkoasianvaliokunta voisi nytkin ryhtyä aloitteeseen mietinnön muodossa Gaasan tilanteesta. Niin ikään katson, että mitä tulee kahdenvälisiin suhteisiin Israelin ja Palestinan välillä – niin tietysti kuvaan täytyy lisätä myös arabikevät. Taisin nähdä BBCltä järkyttävän dokumentin. Se kuvasi tilannetta Egyptissä ja ihmiskauppiaita. Ihmisiä käytetään hyväksi esimerkiksi viemällä heiltä elimiä, eli siirtoja varten. Eli tämä on kaikkien kannalta järkyttävä tilanne. Maahanmuuttajien kannalta totta kai vielä enemmän. Ja tämä totta kai vaikuttaa myös Israelin kielteisesti. Aivan niin kuin edustaja De Rossa ehdotti, niin olisi hyvä ryhtyä aloitteeseen. Edustaja Lambergissi. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Derosan puolen kääntyisin, kun tässä nyt tarjoutui näin hyvä tilaisuus keskustella asiasta ja oli mahdollista keskustella myöskin Kaasan politiikkojen ja johtajien kanssa ja myöskin äh, Hamas-johtajien kanssa asioista. Hän lähestyvät nyt Fatahia. Kyllä, mutta en tiedä, voisitteko kertoa meille hieman eh, näistä osapuolista. Onko selveitä, selviä näkemyksiä eh, näistä territoriaalisista kysymyksistä ja miten sitten asioita on ajateltu hoitaa naapurivaltioihin päin? Onko yhteinen lähestymistapa eh, liittyen siihen, miten naapurivaltioiden kanssa on tarkoitus elää. Ja nämä tunnustuskysymykset myöskin sitten tässä Israel mukaan lukien. Eli onko kanta kummallakin puolella yhteinen, siis Hamasilla ja Fatahilla? Onko syytä toivoa, että saadaan tulevalle Palestinalle yhteinen johtajuus, ei siis kahta kilpailevaa sellaista. Ja sellaista, joissa lähestymistavat ja suhtautuminen naapureihin ja Israeliin poikkeavat toisistaan. Palestina ja Kaasa, ovatko ne nyt valmiit yhtenäisyyteen? Kun ajatellaan esimerkiksi näitä pakolaisleirejä, ja niiden miljoonia asukkaita. Miten tähän suhtaudutaan? Ja millaiseksi nähdään valtion tulevaisuus? kansahan on jo nyt ylikansoitettu Tämäkin on yksi ongelma. Ja tulevaisuuden perspektiivit, kun ajatellaan Palestiinan valtiota, kansainvälisten sopimusten solmimiskysymykset ja sotilaan turvallisuus esimerkkinä Iran, Kiina, Venäjä – velvoitteet vastavuoroisesti puolustautua, eli Palestina velvoittautunut puolustamaan Kiinaa ja toisinpäin. Mutta miten kansainvälisille agendalle nämä asiat aiotaan ottaa ja mikä on sitten YK kanta? Eli miltä tilanne näyttää? Toisiko tämä alueelle lisää rauhaa ja vakautta vai ehkä uusia uhkia? ja yhteytenne Hamasin eh, toi, tuotiinko näistä eh, rajaampumisista jotain esiin? Ja se, että lapsia olisi ollut uhrina näissä ampumisissa. Hyväksytäänkö tällaiset toimet vai tuomitaanko ne ja esitetään, että ne tulisi lopettaa? En tiedä, ehkä tässä yhteydessä olisi mahdollista kuulla teiltä suoraan hieman tarkempaa tietoa myös näistä kysymyksistä. Kiitos. Kiitos. Haluaako edustaja De Rosse vielä lisätä jotakin tähän? I'd like to speak to a lot of the points. Haluaisin tarttua erinäisiin asioihin. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että minä siis olen valtuuskunnan puheenjohtaja, en ole Hamasin tai Fatahin puheenjohtaja. Haluan tehdä tämän täysin selväksi. Kun minä tapaan Palestinan lakia säätävän neuvoston, minä tapaan kaikkien eh, ryhmien edustajia. He ovat kaikki valittuja jäseniä. Minä en tapaa henkilöitä, jotka eivät ole valittuja jäseniä, jotka harjoittavat väkivaltaa. Haluan tehdä tämä täysin selväksi. Minun tehtäväni on johtaa valtuuskuntaa ja tavata Palestinan lakia säätävän neuvoston jäseniä. Minä toivon, että tulevana vuotena meidän on mahdollista järjestää eh, yhteinen kokous, jossa on mukana osanottajia kaikista poliittisista ryhmistä Palestiinassa sekä länsirannalta, Itä-Jerusalemista että Gaasan alueelta täällä Brysselissä. Se ei ollut mahdollista sitten vuoden 2006 ja minusta olisi hyödyllistä saada kaikki nämä ihmiset tänne paikan päälle. Silloin kaikki nämä kysymykset voidaan esittää suoraan vastuullisille, eikä minulle, koska minä olen Euroopan parlamentin edustaja. Minähän voin kertoa teille, mikä on Euroopan parlamentin kanta näistä asioista, minä en voi puhua muiden järjestöjen puolesta, joista minä olen millään tavoin vastuussa. Voin lähettää teille kopion sanatarkasta selostuksesta, joka kokouksesta saatiin, jossa on eri näkemyksiä eri ihmisiltä, eri organisaatioista. Jos joku tämän valiokunnan jäsen haluaa sen, se on saatavissa, siinä on 14 sivua. Minä voin toimittaa sen teille sähköpostitse ja lähettää senkin kenelle tahansa muullekin jäsenelle. Olennaista on, että me teemme selväksi, että Euroopan parlamentti vastustaa väkivaltaa palestinalaisen valtion saavuttamiseksi. Useimmat Palestinan lakia säätävän neuvoston jäsenet, jopa jotkut Hamasin, PFLPn riippumattomien ja Fatahin jäsen tekivät selväksi, että he olivat rauhanomaisen vastarinnan kannalla. He olivat neuvottelujen kannalla. He olivat, heillä oli hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten pitkään he ovat valmiita sitoutumaan vuoden 1967 rajoihin. He olivat selkeässä sanomassa, että he sellaisia, jotka haluavat selkeitä sitoumuksia Havansin osalta. Tämä on hiukan epäselvempää, mutta joka tapauksessa he ovat kuitenkin tehneet lausuntoja, jossa he hyväksyisivät palestinan valtion vuoden 67 rajojen pohjalta. Tästä on olemassa eri näkemyksiä sen osalta, mitä tämä merkitsee, tämä sitoumus, ja miten voidaan päästä pitemmälle niin, että sitoudutaan voimakkaammin. Mitä tulee ohjusten ampumiseen Gaasasta Israeliin, me teimme tämän parlamentin puolesta erittäin selväksi, että sen täytyisi loppua. Että ole mitään perustaa sille, että pitää kunnioittaa kansainvälistä lakia. Kaikkien tulee kunnioittaa sitä konfliktilanteessa. Kysymys siitä, että pitää noudattaa kansainvälistä oikeutta niin Israelin kuin myöskin Palestiinan. Ja Kansainvälinen oikeus tekee selväksi sen, että siviilejä ei saa vaarantaa mistään syystä. Tämä me teimme selväksi niille ihmisille, jotka me tapasimme Gaasassa. Meidän roolimme, me täytimme parlamentin edustajina oman roolimme, edustimme tämän parlamentin politiikkoja ja teimme selväksi kannat, joita täällä, mutta teimme myöskin selväksi sen, että Gaasan väestö, ja me teimme selväksi sen, mitä tulee tähän parlamenttiin, me olemme huolissamme palestiinalaisväestöstä. Parlamentina me emme tue yhtä tai toista ryhmää. Me haluamme ajaa palestinalaisten ihmisoikeuksia ja tämä on sitten palestinalaisten oma asia päättää, mikä on heidän poliittinen tulevaisuutensa. Minä haluaisin vielä mainita yhden asian. Minusta ei ole järkevää odottaa, että jokin yhteiskunta on yhtenäinen poliittisesti. Ei ole ainoatakaan demokratia Euroopassa tai ainoatakaan yhteiskunta Euroopassa, jossa olisi vain yksi poliittinen puolue. Meillä kaikilla on lukuisia poliittisia puolueita, jotka taistelevat toisiaan vastaan ja kilpailevat. Näin pitäisi olla tilanteen Israelissa niin kuin se onkin, ja niin se pitäisi olla myös Palestiinassa niin kuin se on. Siellä on 14 eri poliittista ryhmää länsirannalla, Gaasassa ja Itä-Jerusalemissa. 14. Joten jos nyt sanotaan, että voi olla vain yksi ja kaikkien pitäisi olla yhtenäisiä Fatahin ympärille, niin se on epärealistinen oletus. Mitä voi tapahtua tämän sovintosopimuksen myötä on se, että poliittiset askeleet eteenpäin kohti palestinasta valtiota. Nyt on kokouksia tällä viikolla Abbasin ja Hanien välillä, joissa keskustellaan siitä, että saataisiin aikaan järjestelyt vaalia varten ja järjestelyt vaalilautakuntaa varten, jotta voitaisiin seurata vaaleja. Toivon, että parlamentti lähettää tarkkailijoita vaaleihin. Mutta minusta kriittinen kysymys tulee olemaan vaalien osalta, että kaikki, jotka osallistuvat vaaleihin, tarvitsevat takuun kansainvälisiltä yhteisöiltä, Euroopalta, Yhdysvalloilta, että vaalien tulosta kunnioitetaan. Niitä ei viimeksi kunnioitettu ja se oli meille haitaksi. Vaalien tulosta ei kunnioitettu. Ei nyt ole mitään syytä ryhtyä käymään lävitse vanhoja juttuja, mutta meidän täytyisi saada aikaan yhteinen kanta rauhanomaisesta ratkaisusta ja rauhanomaisesta Palestinan valtiosta, mutta meidän pitää sitten myöskin kunnioittaa Palestinan kansan valintoja, jotka se tekee vaaleissa. Muussa tapauksessa me pelaamme kaksinaamaista peliä. Me emme kunnioita demokratiaa samalla tavalla kuin vaanimista muita kunnioittamaan. Halusin tehdä tämän kommentin selväksi. Ja vielä lopuksi, minusta olisi hyödyllistä, jos ulkoasian valikunta ottaisi tehtäväkseen tämän aloitemietinnön. Minä en ole valikunnan jäsen, enkä voi tietenkään vaatia tätä, mutta minusta se olisi hyvä ajatus. Ja lopuksi kaksi pientä asiaa, niin kuin lopetan. Yksi asia, joka unohdin mainita, sitten me kävimme yliopistossa, toisessa kahdesta yliopistosta Gaasassa. Siellä on arviolta 50 000 nuorta ja alle 10 prosenttia yliopistojen loppututkintoja suorittaneista saa työpaikan. Alle 10 prosenttia. Tärkeä asia on tietää, että Ainoakaan yliopistopiskelija Gaasassa ei voi hyötyä Euroopan Erasmus-ohjelmasta, ei ainoakaan. Tuhannet israelilaiset opiskelijat siksi, että tietynykäiset äh, ihmiset eivät enää saa matkustaa Gaasan alueelta yliopistoilla, joissa me kävimme, on yhteyksiä eurooppalaisiin yliopistoihin. Opettajat voivat matkustaa, mutta opiskelijat eivät voi matkustaa. He eivät voi hyötyä vuorovaikutuksesta, jota tapahtuu ja josta on paljon hyötyä, jos ajattelemme miksi Euro Erasmus-ohjelmaa. Ja tämä on myöskin sellainen asia, johon pitäisi tarttua, joka pitäisi ottaa esille Israelin viranomaisten kanssa, ajatellen sitä, että sallittaisiin opiskelijoiden matkustaa. Ja lopuksi, aivan lopuksi, asia, joka on asia, joka ei suoraan liity Gazaan, mutta se liittyy rauhaan, sovintoon Israelin ja palestinalaisten välillä. Kysymys on beduiniväestöstä. On noin 200 000 beduinia, jotka elävät Israelissa arabikansalaisina. Israelissa siis, ja 30 000 heistä asuu alueella se, joka on Israelin sotilashallinnon alaisena länsirannalla. Ja nyt on Israelin hallituksen suunnitelmia siirtää 30 000 näistä ihmisistä Negevin autiomaahan niin sanottuihin kyliin, joita ei ole tunnustettu niin sanotusti. Ne ovat erilaisia intiaanireservaatteja, siellä ei ole mitään palveluita, ei koulutusmahdollisuuksia, ei vettä, ei edes sähköä. Ja minusta tämä jälleen kerran on yksi asia, jossa ihmisoikeuksia poljetaan. Tämän parlamentin täytyy vaatia, että noudatetaan ihmisoikeusstandardeja. Minä olen vakuuttunut voimakkaasti siitä, että Euroopan voima on siinä, että se pitää kiinni kansainvälisen oikeuden toimeenpanosta, kansainvälisten normien toimeenpanosta, kun on kysymys ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Ja kehottaisin tämän tätä valiokuntaa ryhtymään mihin toimiin tahansa, mitä tarvitaan, jotta palestinalaisten ja Israelin arabien kohtelu on oikeudenmukaista eikä heitä syrjitä. Kiitos, edustaja Tanak. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitos, puheenjohtaja. Niin, Demokraatia ei pelkästään liity vaaleihin, vaan tiettyihin perusoikeuksiin ja niiden kunnioittamiseen ja vähemmistöoikeuksiin myöskin, ja uskonnon vapauskysymyksiin ja myöskin naisten oikeuksiin. Ja Derossa olen varoittanut seuraavasta asiasta vähän niin kuin <laughs> jonka toimintaa ei hyväksytty. Se on kuitenkin terrorijärjestö EU-ssa. eu ssa 1995 eh, peruskirja, sitä ei koskaan edes pyritty muuttamaan. Ja siinä viitataan tähän eh, puolisen valtiorakenteeseen ja miksi nyt tulisi eh, minun taustaisen ihmisen kunnioittaa tällaista puoluetta, vaikka se valittaisinkin vaaleilla. Ei tämä demokratiaa oikea sellaista ole. Saavisit saivat myöskin tietyn osuuden vaaleissa, mutta jos näitä poliitikkoja sitten toteutettaisiin, niin eh, en tiedä. Tämä on todellinen ongelma, kun puhutaan siitä, mistä on kyse demokratiassa. Eh, vaaleistako vai siitä, että puolueet saavat tiettyjä vapauksia, mutta että eh, voi vaan myöskin mm, hävitä, että ne eivät voi säätää lakeja, jos esimerkiksi ne eivät kunnioita todellista demokratiaa. Eli nämä ovat monimutkaisempia kysymyksiä kuin pelkät vaalitulokset. Eli ainakin meille tämän tyyppinen lähestymistapa tuntuu varsin vieraalta. Thank you very much. I'll do it very brief. Just uh, one little... Niin aivan lyhyesti vastauksena Sanakille. Olisi hienoa katsoa kuinka moni puolue Israelissa on tunnustettu Palestiinassa. No muutama sentään. Eihän Palestina ole edes heidän kartoillansa olemassa. Voi olla, että teillä on erilainen käsitys demokratiasta kuin minulla, mutta nimenomaan vaalit olivat oikeudenmukaiset ja vapaat. Sitten kollega Landsbergisille olisi hienoa, jos ihmiset entisistä neuvostoblokin maista voisivat suhtautua tähän asiaan neutraalisti. Koko Gazahan oikeastaan on miehitettyä aluetta, se on saarrossa. Ja jos katsotaan, kuinka paljon väkivaltaa kohdistuu siviileihin, tässä kyseessä nimenomaan on miehitysvalta, joka tämä, tämän toteuttaa. Me tuomitsemme sen selkeästi. Toki voidaan sanoa, että toinen osapuoli ampuu raketteja, kun taas sitten vastapuoli käyttää armeijakoneistoa ja helikoptereita. Ihmisiä kuolee joka tapauksessa. Kun ajatellaan entisiä miehitettyjä maita, niin, niin toki ymmärtämys tällaisen maan kansalaisilla on aivan toinen kuin, kuin meillä muilla. Ja totta kai meidän täytyy päätöslauselmassa tukea ihmisiä. Sitten edustaja Landsbergisin kommentteissa oli, oli hyvin tärkeä seikka, nimittäin pakolaisleirit. Tämä valiokunta nimenomaan on oikea valiokunta käsittelemään asiaa valtavat määrät ihmisiä asuvat leireillä, erityisesti Libanonissa, ja mikä näiden ihmisten kohtalo on sitten jatkossa? Kansainvälinen oikeus on tässä aivan selvä, heillä on oikeus palata, mutta heidän oikeuksiaan pitäisi siis kunnioittaa. Meidän pitäisi olla osana ratkaisua. Onko sitten kyseessä Libanon vai, vai mikä maa? Olisi hyvin tärkeää, että tämä asia nostettaisiin esityslistalle. Mikä on meidän näkemyksemme näistä ihmisistä? PLCstä on keskusteltu, mutta oikeastaan sielläkään ei ole keskusteltu siitä, mikä on näiden ihmisten kohtalo. Eihän tämä asia hoidu pelkästään rahalla, vaan kyllä tarvitaan myös politiikkaa. Samanaikaisesti Olin Gaasassa naisten oikeuksien valiokunnan vierailulla ja voin yhtyä näihin toteamuksiin, joita juuri kuulimme. Israel oikeastaan hyväksyy, että, e- että naiset, nimenomaan peduini naiset eivät juurikaan tarvitse edes apuaan. Naiset ovat vahvoja ja he tarvitsevat tukea, koska he ovat kansansa tulevaisuus. Todellakin ihmeellistä kansaa, joka ansaitsisi tukemme. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ja toteaisin, että tämä keskustelu pitäisi päättää. Kuitenkin loppuu vielä kollega Rossa aivan todellakin lyhyesti. Very... Aivan lyhyesti, aivan lyhyesti. Jälleen kerran haluaisin toistaa, minä en millään tavoin ole Hamasin edustaja tai Fatahinkaan. Minä yksinkertaisesti vain heijastelen tämän parlamentin arvoja suhteessa Palestinian lakia säätävään neuvostoon. Minulla on tietysti oma poliittinen roolini ja minä olen valtuuskunnan puheenjohtaja heijastelen siinä roolissa tämän valtakunnan parlamentin näkemyksiä ja omasta mielestäni teen sen melko oikeudenmukaisesti. Haluaisin myöskin sanoa, että herra Chanuk mainitsi äh, suhteet IRAhan. Minä olen Irlannista. Siitä päivästä, kun väliaikainen IRA syntyi vuonna 1969, minä käytin koko poliittisen toimintani sen vastaiseen toimintaan. Mutta kun äh, myös oli ministeri Iranin hallituksessa minä neuvottelin hänen kanssaan rauhasta. Joten on tärkeää, että me ymmärrämme, että Hamas on järjestö, joka näkee itsensä vapautusarmeijana, vapautuksen puolueena, vapautustaistelijana, mitä haluattekin. Kysymys on sekoituksesta hyvin erilaisia ihmisiä. Osa heistä on demokraattisia, osa antidemokraattisia, kuten kaikissa tällaisissa järjestöissä on. Joten täytyy pyrkiä harjoittamaan yhteistyö niiden kanssa, jotka pyrkivät pääsemään eteenpäin kohti demokraattista itsenäistä palestina ja pyrkiä eristämään ne, jotka eivät halua sitä. Me emme tee sitä sillä, että me kohtelemme kaikkia samalla tavoin ja eristämme heidät ja sanomme, että olemme pahoillamme puhua teidän kanssanne, koska teidän nimenne on Hamas. Teidän pitää löytää tapa keskustella hänen kanssaan ensin ja sitten toivottavasti neuvotella rauhanomainen ratkaisu, koska ei voi neuvotella ratkaisua ongelmaan – joka liittyy Palestinan valtion perustamiseen, silloin kun toisella osapuolella vain 40 prosenttia ryhmä, joka edustaa vain 40 prosenttia väestöstä, pitää saada aikaan laaja enemmistö väestön piirissä. Samalla tavalla pitää löytää laaja yksimielisyys Israelin sisällä sopimukselle, joka merkitsi sitä, että edettäisiin rinnakkain Palestinan valtion kanssa. Joten on lopetettava eri elementtien demonisointi tässä pöyristettävässä konfliktissa. Israelin puolella tai Palestinan puolella. Meidän on oma roolimme, sen pitää olla myönteinen. Meidän täytyy pyrkiä saattaa ihmiset yhteen eikä pitää heitä erillään toisistaan. <clears throat> Kiitos, edustaja Darossa. Ehdotan, että siirtyisimme nyt kohtaan 12. Kertomus Albanian parlamentaarisen vakautusasioistyövaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin Tiranassa 8.9. joulukuuta Tästä aiheesta puheenvuoron saa edustaja Kukan, joka oli myös mukana matkalla. Olkaa hyvä. Very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Sisäinen poliittinen tilanne Albaniassa on ollut hyvin jännitteinen. Kesäkuussa 2010 parlamenttivaaleista tämä kehitys alkoi ja siellä sosialistinen puolue alkoi boikotoida parlamentin työtä. Tämä jännitteisyys tuli huippuunsa tammikuussa tänä vuonna, kun poliisi ampui kuoliaaksi useita henkilöitä mielenosoitusten yhteydessä. Albanian paikallisvaalit tänä vuonna olivat sellaiset, että oppositio katsoi, että ne oikeastaan ikään kuin kaapattiin. Albania on siinä tilanteessa, että se ei saanut myönteistä suositusta ehdokasvaltioksi komissiolta. Tällä välin Euroopan unioni, mukaan luettuna Euroopan parlamentti, teki tehokasta työtä jotta löydettäisiin yhteistä maaperää molempien osapuolten kannalta. Viime kuukausina kovan diplomaattisen työn perusteella, erityisesti eh, Tiranan lähetystössä ja komission ansiosta ja siellä pääjohtaja Saninon työn ansiosta päästiin kompromissiin osapuolten kesken parlamentaarinen työ etenee niin, että myös oppositio on tästä lähivuonna osallistua työhön. Tämä parlamentaarinen valiokuntakokous onnistui hyväksymään yhteisen julistuksen. Se kannattaa mainita, koska aikaisemmissa tilaisuuksissa kolmeenkaan kertaan tällaiseen ei päädytty siksi, että näiden kahden kumppanin näkemyserot olivat niin suuret. Kokous pidettiin 8.9. päivä joulukuuta ja se sai suurta huomiota tiedotusvälineissä. Ja Albanian vasta osapuolet kaikki osallistuivat, yhteensä 14, ja valtuuskunta tapasi myös eh, presidentin ja sosialistipuolueen puheenjohtajan, oikeusministerin ja varapääministerin ja ulkoasian ministerin, joka pääministeri Perishan eh, puolesta otti meidät vastaan, koska hän ei tuolloin ollut itse maassa. Ja keskusteluissa keskityttiin integraatio ja kysymyksiin ja sitten Albanian uudistuksiin Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, kaksi Vltä, yksi Aldelta, yksi Vihreistä, kaksi Setestä, esittivät varsin rakentavan lähestymistavan ja yhdellä äänellä puhuivat. Ja se oli hyvä asia. Tästä kiitokset kaikille. Hyväksyttiin myöskin eh, suosituksen, niin kuin jo mainitsin, ja tämä myöskin vahvisti eh, uudenlaisen eh, poliittisen tilanteen maassa. Kaiken kaikkiaan vierailu oli varsin menestyksekäs, kun ajatellaan näiden kahden poliittisen leirin nykyistä yhteistyötä, jos se johtaisi siihen, että poliittinen ilmasto maassa normalisoituisi maalle tarjoutuisi mahdollisuus ottaa hyviä askelia EUn suuntaan tulevina vuosina. Voisi olla hyvä, jos Euroopan parlamentti voisi hyväksyä Albanian esityksen ennen neuvostokokousta kesäkuussa. Ja ö, ähm, monet asiat osoittavat kuitenkin ö, äh, äh, vahvuudet tässä uudessa herkässä yhteistyössä. Ö, uudet presidentin vaalit, muutokset kokoussääntöihin, sääntöihin Ja monet tahot, EU-suurlähettiläät, kokousten ja oleskelumme aikana toivat esiin epäilyksensä siitä, kuinka kestävä pohjasta tämä yhteistyö voi olla. Sitä pidettiin pinnallisena vähän keinotekoisena ulkopuolisten toimena, EUn toimina, jotta tämä laajentumispolku mahdollistuisi. Mutta sitä ei pidetty kuitenkaan riittävän vahvana. Jos valtasuhde, e, voimasuhde jao, jako tulee kyseenalaiseksi maassa. Itse ehkä olen optimisti, mutta Katsoisin, että myönteinen kehitys kuitenkin on käynnissä. Molemmat puolueet ja johtajat tekevät yhteistyötä ja etenevät, etenevät asteittain tässä yhteistyössä. Ja niinpä lopuksi toteaisinkin, että meidän osaltamme olisi tärkeää, että kaikki EU-toimielimet Euroopan parlamentti mukaan luettuna ja kaikki sen poliittiset ryhmät, myös omani EPP, puhuisivat yhdellä äänellä ja esittäisivät saman viestin kaikille poliittisille toimijoille Albaniassa. Tällä tavalla vältyttäisiin vääränlaisten signaalien antamisesta. Ja ei vaarannettaisi ja vahingoitettaisi tätä poliittista kehitystä. Kaksi vuotta maalta on nyt mennyt hukkaan siksi, että eh, näiden kahden leirin välillä oli poliittisia eh, kiistoja, ja tämä varmasti nyt riittää. Albanian ihmiset ansaitsevat parempaa. Ja toimielinten eh, esittämän viestin jälkeen nyt tämä muutoksen ilmapiiri mahdollistui. Osapuolet ymmärsivät sen, että ilman kunnollista poliittista vuoropuhelua maa ei voi edetä kehityksessään. Ja tärkeää on, että nyt emme omalta osaltamme mitenkään vahingoita tätä alkanutta kehitystä. Kiitos. Kiitos edustaja Kukan. Nyt edustaja Postinaru, olkaa hyvä. First, I would like to welcome the... Kiitos puheenjohtaja. Pidän valtuuskunnan edustaja Kukanin kommenttia. hyvin tervetulleina ja voin täysin yhtyä hänen kommentteihinsa. Sitten viittaisin erityiskokoukseen, joka oli äärimmäisen tärkeä. Tapasimme presidentin. Kyse ei ollut mistään yksittäisestä poliittisesta puolueesta suunnalta tai toiselta vaan presidentillä oli tasapainottava rooli tässä syväjuurtuneen kriisin käsittelyssä Albaniassa. Presidentti kertoi meille kolme seikkaa, joita pitäisi huomioida kyllä hyvin vakavalla tavalla komissiossa. Ensinnäkin prosessi näiden puolueiden välillä – ja prioriteettien täytäntöönpano riippuu pitkälti vaalilainsäädännön hyväksymisestä. Ja tämän lisäksi tarvitaan infrastruktuurimuutoksia niin, että todellakin vaalilainsäädäntö saadaan voimaan. Presidentti mainitsi, että tiedotusvälineet toteuttavat jonkinlaista sensuuria ja kertovat väestölle hänen presidentin tehtävään liittyvistä velvollisuuksistaan. Mutta kun presidentti mainitsee tällaisen seikan, niin kyllä se on hälyttävä merkki ja Euroopan parlamentin ja komission pitäisi olla tästä tietoisia ja meidän pitäisi tehdä työtä, jotta voimme taata tiedotusvapauden Albaniassa, sananvapauden Albaniassa. Sitten toimielin suhteet. Presidentti vahvisti, että pääministerin viittaukset eh, jonkinlaiseen vallankaappaukseen salaisen palvelun päälliköt, yleinen syyttäjä ja presidentti itse olisivat olleet tästä vastuussa, ja tämä kyllä maan uskottavuutta vakavalla tavalla heikentää. Jatkossa pitäisi pyrkiä välttämään vastaavan tyyppiset tilanteet. Ja loppukommenttina on tärkeää puhua yhdellä äänellä. Olipa kyseessä komissio tai parlamentti. Mutta tässä yhteydessä haluan vielä todeta, että me olemme valtuuskuntana olleet äärimmäisen lähellä sitä, että olisimme saaneet takeet sosialistiselta puolueelta ja pääministeri Berishalta siitä, että näistä prioriteeteista pidetään kiinni. Tämän prosessin keskivaiheella kuitenkin olemme saaneet Dollin kommentin, joka, joka pysäytti koko prosessin. Siinä mainittiin, että että Benirama olisi ollut mieltään sairas. Tämä yksi kommentti todellakin oli tuhoisa. Jatkossa pitäisi välttää tällaisia kommenttia lähestymistapaa, koska nyt prosessi on varsin alkuvaiheessaan, se on haavoittuvainen prosessi. Eikä missään nimessä jatko ole, ole taattua. Näin ollen meidän todella pitää puhua yhdellä äänellä niin, että molemmat puolet velvoitetaan tekemään yhteistyötä Albanian hyväksi ja eurooppalaisten arvojemme hyväksi. Ja viimeinen kommentti. Meillä oli erinomainen kokous uuden eliitin kanssa Alba, Albaniassa. Tapasimme opiskelijoita, jotka toivat esille turhautumistaan, pettymyksiään poliittiseen johtajuuteen, poliittisiin johtajiin. He ilmaisivat toiveensa siitä, että he haluavat Albanian kansalle parempaa tulevaisuutta. Ei pelkästään johtajille, vaan myös niin, että koko Albanian yhteiskunta voisi siitä hyötyä. Kiitos. Sykassin. Kiitos, edustaja Kassin. Madame la Présidente. Uh, I was not attending the... Minä en ollut kokouksessa, joka pidettiin Tiranassa, mutta siitä huolimatta kollegani kysyivät, että ensinnäkin Stanimir Lutsev, joka oli siellä minun poliisin perheeni edustajana. Ja sihteeristön jäsenet pyysivät, että kiittäisin puheenjohtajamme Edvard Kukania, joka todella toimi erinomaisesti olosuhteissa, joissa täytyy kertakaikkisesti olla diplomaatti. Ja se, miten hän raportoi tilanteesta paikan päällä. Ja pahoittelen, Viktor, että sinä sanoit juuri sen, mitä sanoit. Ei ole mitään tarvetta toistaa, mikä kerran on sanottu. Tämän tyyppiset huomautukset, niiden levittäminen täällä on, johtaa päinvastaiseen tulokseen kuin toivotaan. Meidän pitää motivoida ihmisiä Albaniassa kummassakin poliittisessa perheessä löytämään tie kommunikoida keskenään. Minä sanoisin, että minä uskon, että kumpikin blokki on niin syvässä vastakkainastelun tilanteessa, että nykyisten johtajien täytyy saada tilaa, ei pelkästään presidentin, vaan muidenkin poliitikkojen, niin että saadaan aikaan enemmän keskinäistä luottamusta ja ymmärrystä ja että voidaan ajatella tulevaisuutta eikä pelkästään elää menneisyydessä. Siitä tässä on kysymys. Ehdottomasti sanottuna olen yhtä mieltä kummankin teidän kanssa siitä, että tämä oli askel eteenpäin. Suhteellisesti katsottuna se kuitenkin oli pieni askel. Eikä ole mitään takuuta, että seuraava askel menisi samaan suuntaan. Haluan olla optimisti. Haluan uskoa, että kesäkuussa jotakin tapahtuisi pelkäänpä, että tarvitaan enemmän kesäkuita sen aikaansaamiseksi, mikä on ennakkoehto tämän ehdokasmaan aseman saavuttamiseksi. Meidän pitäisi siis olla minun mielestäni mahdollisimman aktiivisia, mutta samanaikaisesti meidän pitää olla suorapuheisia eikä lupailla liikaa, koska tarvitaan jatkuvuutta myönteisessä kehityksessä, jos halutaan päästä tasolle, jolla Albania jo oli kun se oli lähellä ehdokasjäsenyyttä, mutta tällä hetkellä se ei ole sitä. On jatkuvaa tarvetta tärkeille toimille, tärkeille askelille. Ja huolimatta sitä, että en ollut paikalla, haluan kuitenkin tervehtiä sitä edistystä, jota saavutettiin. Kun edistystä oli näin vähän, meidän pitää olla tyytyväisiä ja olla myönteisempiä. Meidän pitää tukea Euroopan myönteisiä voimia ja meidän pitää myöskin katsoa muita vaihtoehtoja. Kysymys oli pelkästään mustasta ja punaisesta, niin kuin nyt näyttäisi. On muitakin vaihtoehtoja, joita pitää edistää Albaniassa, jos halutaan saada aika enemmän edistystä tulevaisuudessa. Kiitos. Nyt edustaja Tremopulos, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olin mukana valtuuskunnan matkalla ja todellakin eh, osallistuminen niihin tapaamisiin, jotka tässä herra Kuken esiin nosti. Ja hän varsin diplomaattisesti toimi, se pitää paikkansa, mutta nyt muutamalla sanalla kertoisin hankaluuksista maassa. Esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden asema on huomattava ja tähänkin asiaan tulisi jollain tavalla puuttua. on sellaisia sektoreita, joiden tilanne on varsin huolta aiheuttava, esimerkiksi terveydenhuoltokysymykset ja sitten puolueiden rahoitusaset, ne tulisi hoitaa avoimemmin. koska muutoin voidaan liikaa vaikuttaa eh, poliittiseen kehitykseen. Eli avoimuuden puute on yksi ongelma ja toisaalta eh, korruption korkea aste. Monissa tapauksissa korruptiotapauksia ei millään tavalla käsitellä oikeudessa. Tarvitaan todellakin radikaaleja uudistuksia myös julkishallintoon. Nämä ovat ihan todellisia ongelmia. Maahanmuuttokysymys on yksi näistä, ihmiskauppa-asiat, alaikäisten oikeudet ja toisaalta sitten eh, poliittinen valvonta, mitä tulee eh, viestintään. Tarvitaan myöskin uudenlaisia ympäristösuojelumääräyksiä ja jollain tavalla tulisi puuttua myöskin näihin kansallismielisiin eh, liikkeisiin, varsinkin nuorison keskuudessa. Eh, Maa on jakaantunut nyt eh, kahteen erilaisen leiriin, kahteen valta keskittymään. Sosialistit oppositio, miten se voisi eh, eh, täyttää sen aukon, joka nyt on syntynyt tai syntymässä, eh, kun tarkastellaan Albanen mahdollista suuntautua Eurooppaan päin. Ja joskus poliittisesti viivat tuntuvat toimivan ikään kuin heittäisivät vain öljyä tuleen ja ilmapiiri on varsin kireä ja hankala. Ja tämän tyyppiset menettelyt, niitä ei voida hyväksyä. Eikä Euroopan parlamentti voi tällä tavalla hyökätä sosiaali- listijohtajia johtajia vastaan. Ja niin kuin tässä todettiin, meidän on yhdellä äänellä puhuttava, eikä minkäänlaisia vääränlaisia viestejä tulisi esittää. Se on tärkeää. Tietysti on selvää, että Euroopan parlamentissa on eri ryhmiä ja näiden välisiä näkemyseroja on. Tämä on ihan selvää, mutta silti olemme nyt pyrkineet vaikuttamaan myönteisesti Euroopan parlamentin osalta asioihin. Ja kaikista eroista huolimatta toivottavasti nämä kaksi suurta puolueita pääsevät yhteisymmärryksen tielle, jota mekin toivomme, jotta Albanian hyvä kehitys mahdollistuisi. Kiitos. Je vous remercie. Kiitos. Kaikki, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, ovat nyt sen saaneet voimme siirtyä kohtaan 13 esityslistalla. Kertomus Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Nicaraguaan. Kyseessä olivat 6. marraskuuta pidetyt vaalit. Valtuuskunta oli paikan päällä 3-8. päivä marraskuuta. Nyt valtuuskunnan puheenjohtaja Ajala Sender saa puheenvuoro. Olkaa hyvä. Sí, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluaisin lyhyesti esitellä valtuuskunnalle valtuuskunnan raportin, jolla, on, jota minä sain onnekseni johtaa. Se oli kokemus, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Vaalit, jotka pidettiin marraskuussa. Ja vaalit oli, niitä edelsi joukko komplikaatioita, jo vuodessa 2008, jolloin pidettiin alue- ja paikallisvaalit, johon sisältyi petoksia ja oli päätös, joka Euroopan unioni oli tehnyt suhteessa suoraan tukeen Nicaragualle, että, että jälkikäteen pohdittiin tätä asiaa uudestaan juuri siksi, että hiukan ennen vaaleja presidentti Ortega oli asetettu ehdokkaaksi huolimatta siitä, perustuslaki kieltää toisen peräkkäisen vaalikauden. Mutta tietysti tässä kuitenkin korkein oikeus tietynlaisena kiireisenä asiana kuitenkin eh, hyväksyi tämän nimityksen ja ja näin sitten vaalit lähtivät liikkeelle tilaisuudessa, jossa oli tämä nimitys ja puolueet muodostivat koalioita, koalitioita jotta tämä Vätlin puolitilanne Nicaraguassa on se, että jos puolueet osallistu vaaleihin, nimettävät oikeutensa toimia puolueina. Mitä tulee sitten ehdokkaiden nimittämiseen? Presidentinvaaleissa Daniel Ortegan tapauksessa tähän liittyy myöskin ongelma, joka liittyi siihen, miten saadaan järjestettyä vaalit näiden kaikkia ongelmia, joita oli ollut, jotka liittyvät vaalipetokseen 2008 ja, ja uudistaa tilannetta niin, että presidentti kulkematta äh, parlamentin kautta, että voitaisiin äh, uudistaa näitä asetuksella niin, että korkein lautakunta, joka oli korkein, joka vastaa vaaleista, joka sitä äh, se saattoi puuttua asiaan, niin, joka oli järjestämä siis vaali vuonna 2008. Niin, täytyy todeta, että tilanne, mitä tulee valtuuskunnan toimintaan eh, kesällä, oli sellainen, että oli ollut tietynlainen poliittinen eh, kutsu, mutta kuitenkin elokuussa, jolloin hyväksyttiin ratkaisu, joka liittyy tähän vaalitarkkailuun. Ja tämä oli tulos siitä, että tilanne oli muuttunut ja kaksi, vuotta sen jäl- kaksi päivää sen jälkeen sitten presidentti teki ilmoituksen siitä, että toivotettiin, että tervetulleeksi ja että myöskin meillä oli täydet vapaudet toimia. Mitä näistä olosuhteissa syyskuussa sitten äh, unionin valtuuskunta sai aikaan korkeimman neuvoston kanssa tällaisen sopimuksen ymmärryks asiakirja, joka liittyy siihen, mitkä olivat säännöt, joka liittyvät tähän eurooppalaiseen vaalitarkkailuun. Ja tästä katsottiin, että se tapahtuisi eurooppalaisten normien mukaisesti sitten Euroopan unionin sitten toteut, toimi sitten vaalitarkkailutoimissa näiden ehtojen mukaisesti. Ja ja, ja lähettiin 90 tarkkailijaa, jotka, jotka todennäköisesti pystyvät, sitten olivat hyvin valmistautuneita tähän tehtävään, joten tämä todettiin hyvin kurinalaisesti tämä vaalitarkkailutoimi. Parlamentin valtuuskunta, jossa oli mukana ja ö, kuusi muuta kollega minun lisäkseni ja myös sihteeristöä. Ja me todellakin pyrimme toteuttamaan tehtävän mahdollisimman parhaissa olosuhteissa. Kollegat ovat mukana. Täällä on paikka Rova Anna Gomes, joka oli paikalla, ja eräitä muitakin. Herra Kaczmarek, herra Sonic, herra Lopez Aguilar, herra Kosusnik ja rouva Grace. Kaikki me saatoimme ennen 6. kesäkuuta tavata suurlähettilään herra Mende Bolsteinin, mikä myöskin helpotti meille sitä, että saatoimme saada tietoja, joita tarvitsimme ja resursseja, joita me tarvitsimme. Saamme myöskin tiettyjen jäsenvaltioiden suurlähettiläät, joita tavasimme, joita tavasimme meitä peräkkäin ja niin saimme hyvin erilaisia näkemyksiä, hyvin läheisiä näkemyksiä siitä, mitä oli tapahtumassa, mutta saatoimme siis nähdä myöskin sen äh, ehdokkaat äh, ja myöskin tämän korkeimman vaalilautakunnan äh, edustajat, joilta saimme tietoa ja niistä ongelmista, jotka liittyvät vaaleihin ennen vaaleja – esimerkiksi puolueiden toimintaan. Ja ajatellen sitä, että tähän liittyy lukuisia ongelmia, jotka liittyvät petokseen, josta, joka oli ei ollut tiedossa. Ja ennenkin tunnustan, että eivät, tulokset eivät ole täysin puhtaat, koska vaaleihin saattoi osallistua äänestäneen jopa henkilöt, jotka olivat kuolleita. Ja virallinen lista, siinä oli kuitenkin tällaisia kohtia, joissa sanottu, että joku tuli äänestämään, joka ei ollut listalla, tai oli tiettyä joustavuutta eufemistisesti ilmaistuna sen osalta, kuka saattoi äänestää. Tämä korkeimman lautakunta, sen lisäksi meillä oli myöskin mahdollisuus tavata kansallisia valitarkkailijoita, koska korkein vaalilautakunta katsoi, että he eivät ole kovinkaan kriittisiä ja sitten ne, jotka, jotka akkreditoitiin, saatamme tavata heidät siis. Tämä myöskin helpotti ehdottomasti työtämme tässä mielessä vaalipäivänä. Me olimme Managuassa, Leone ja Granadan alueella. Täytyy sanoa, että myönteistä näissä vaaleissa oli se, että ei ollut vaaleja, että väkivaltaa, että väkivaltaista tilannetta ei ollut niin kuin aiempina hetkinä. Tämän tunnustivat eh, kaikki, ajattelin myöskin vaali, äänestyslipuihin liittyvät kysymykset ja muut ongelmat liittyvät, mutta kuitenkaan siis ei ollut mitään tällaista väkivaltaa eh, itse äänestyspäivänä. Voidaan sanoa, että nikaragualaiset saattoivat eh, äänestää vapaasti. Toinen kysymys on sitten taas se, että, että olivatko olosuhteet parhaat vai eivät. Ajattelen, että oli ongelmia, jotka liittyvät lipuihin tai viranomaisiin tai, tai siihen, että puuttui valvontaa, kansallista akkreditoitua vaalivalvontaa, mikä saattoi johtaa tiettyihin epäsäännöllisyyksiin. Ja mm, niin, niin, ensimmäinen tiedotte, jossa todettiin, että sekä valtuuskunnassa valtuuskunnan puheenjohtajan herra Ganyin herra edustuston johtajan kanssa, joka saattoi täydentää tietoa, mikä oli siis hyvin kriittinen eh, ja jossa mitä ei ollut väkivaltaa, että äänestäminen oli vapaata, mutta että oli tiettyjä ongelmia. Mitä sitten tuli tuloksiin? väliaikaistilaisuudessa, oli 24 tunnin aikana. Saatettiin nähdä, että oli tiettyjä epäsäännönmukaisia, jotka joita oppositio, joka siitä oppositio välittömästi ei tunnustanut tulosta, mutta Euroopan unionin edustusto, kuten parlamentin valtuuskunta ja todistaa, kuitenkin tunnustaa, että sandinistit, että vaikka eivät mielipiteitä etukäteen olleet mielestäni jako oppositio, koalitio, liberaalien koalitio, jolla oli ehdokkaana herra Havi ja se sai enemmän ääniä kuin oli odotettu mielipidetusten pohjalta. Joten kokonaisuudessaan voimme sanoa, että tulokset ei ollut petosta siinä mielessä, kuin olisimme nähneet sen. Emme nähneet petosta sinänsä, tämä ei kuitenkaan huomattavasti vaikuttanut, vaikuttanut tuloksiin. Sanistit voittivat laajalla voitolla ja heidän ehdokkaansa Daniel Ortega voitti vaalit. Toinen asia on sitten se, että tulokset, niihin liittyy vähemmän epämääräisyyksiä, epäsäännönmukaisuuksia joten puitteet, joissa eh, Ylen vaalilautakunta pyrkii edistämään vaalitalkkailuja ja muuta, ja valvonta, niin tämä kuitenkin aiheutti tiettyjä ongelmia, monimutkaisuutta, joten oli sarja erilaisia yhteenottoja alueella, joka historiallisesti on ollut eh, sadistien vastustajien hallinnassa. Tätä on valitettava, koska siellä oli viisi kuolemantapaustakin. Siis tämä on hyvin konkreettinen alue, joka siis niin kuin sanottu historiallisesti on ollut sellainen, että siellä enemmistö on ollut salinisteja vastaan. Lopuksi, niin, mm, raportissa voimme siis sekä mm, antaaksemme parlamentin jäsenten mielipiteen asiasta olemme voineet todeta, eh, että, että lopulliset tulokset, niistä on eri mielipiteitä, mutta joka tapauksessa olemme sitä että parlamentti tekee seurantaa kaikista näistä vaaleista ja sen tuloksista, mikä on parlamentin osalta, mutta mutta kuitenkin tällainen muutos, joka perustuslaissa on ollut menossa, jossa presidentti, joka otti sitä presidentti Ortega, saatu tulla johtoon, koska oli riittävästi tukea, mutta hän sanoi, että hän haluaa tehdä tätä kuitenkaan ilman, että täyttää hyväksyttäisiin Nikaraguan parlamentissa. Mutta se kuitenkin se tapa, miten tämä sen tulee vakaan, vakiintumaan tämä tilanne, miten tämä demokraattinen prosessi tulee etenemään, niin tärkeää, että on kuitenkin se, että presidentti Ortega sai taakseen hyvin huomattavan enemmistön ja ottaen huomioon puitteet Lissabonin sopimuksen osalta, jota parlamentilla on suhteessa erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, niin täytyy tehdä päätöksiä. Siis ajatellen siinä, ajatellen sitä, mitä alueella tapahtuu, ja on kuitenkin katsottava, miten demokratiaa voitaisiin vakiinnuttaa Nicaraguassa. Joten olemme sanoneet, että huolimatta tässä tilanteessa kysymys on alueen köyhimmästä maasta ja se on tilanteessa, jossa on valtaisaa köyhyyttä ja on totta, että ohjelmat, joita Sanissa ovat esittäneet, ovat kehittäneet dynamiikkaa, joka on saanut kasvuun 4 prosenttia BKTstä. Ja tämä kasvu kuitenkin se pitäisi sellaista kehitystä, että on ymmärrettävää myöskin, että enemmistö suhtautuu tietyllä tavalla, että eh, presidentti Ortegaan hän, hän on poliittisesti viitehenkilö, ja vaikka on tiettyjä epäilyksiä, ja että mekin arvostelemme, mutta että kun antetaan, eh, antetaan varoja Venezuelasta eh, 500 miljoonaa dollaria vuodessa. Ei ole olemassa tietynlaista demokraattista budjetin valvontaa, mutta tämä johtaa siihen tietysti, että kapasiteetti, joka liittyy siihen, mitä voidaan kehittää erilaisia hankkeita kehityksen puitteissa ajatellen tulevaisuutta Nicaraguan kansalle, nekin voisivat eh, liittyä tähän. Meidän täytyy kehittää jotakin me pitäisi saada aikaan dynamiikkaa, joka on myönteistä, mutta siis toisaalta tilanne on se, että puuttuu vuoropuhelua ja demokraattista kapasiteettia parlamentaarisessa yleiskokouksessa tehdä katsoa, miten, mikä on siis historiallinen tilanne myöskin Nicaraguassa, me kuitenkin toivomme, että voimme auttaa, että saadaan aikaan vakautta demokratiassa, demokraattisesti ja että tuota, presidentti hyödyntää sitä enemmistö, joka sanoo, että se ei kuitenkaan tekemään ratkaisuja, jotka ovat peruslain vastaisia. Kiitos edustaja että tämä oli todellakin mielenkiintoista. Nyt edustaja Gomez. Eh, niin. Olin mukana valtuuskunnan matkalla, jota eh, kollega varsin hyvin johti. Ja haluaisinkin tässä aluksi kiittää häntä kaikesta tehdystä työstä ja ylipäätään eh, kaikkia mukana olleita myöskin parlamentin sihteeristöä. Opin varsin paljon tällä matkalla ja niin kuin tässä jo kuultiin, ei ehkä voida kuitenkaan sanoa, että vaalit olisivat olleet täysin eh, vapaat reilut, vaikka mistään varsinaista äh, vilpissäkään ehkä ei voi puhua. Kuitenkaan äh, täysin vapaatkaan vaalit eivät olleet. Niin kuin tässä todettiin, äh, säännönvastaisuuksiin törmättiin monissa yhteyksissä. Ensinnäkin päätös muuttaa nykyisiä vaalipiirimenettelyjä, jotta presidentti Ortega jälleen kerran pystyi asettumaan ehdolle. Tilanne oli varsin groteski. Ja sitten puolen edustaja johtajat olivat eh, hallituspuolueen nimittämiä, eivät eh, oman puolueensa nimittämiä, eli kyllä manipulaatiota sitä esiintyi varsin paljon. Ja juuri vaalia edeltävänä päivänä yksi TV-kanavista eh, esitti ohjelman, jossa yksi piispoista esitti tukipuheenvuoron Ortegalle ja kannusti nimenomaan häntä äänestämään. Ja on häpeällistä, kun ajatellaan tämän tyyppinen valtio ja sen historia on nyt tämänlaiseen tilanteeseen joutunut. Tällainen oligarkkinen johto, joka vain pitää vallan kahvasta jatkuvasti kiinni. Kuitenkin oli mielenkiintoista nähdä, miten kansalaisjärjestöt toimivat maassa, miten aktiivisia eri järjestöt olivat, vaikka niille ei mahdollistakaan vaalitarkkailua. Ja nämä ovat kuitenkin arvokkaita järjestöjä, jotka ovat vaalitarkkailutehtävissä toimineet Nikarakon ulkopuolellakin. Eli todella osaavista ihmisistä oli kyse. On erittäin tärkeää, että emme luovuta. Meidän tulisi kiinnittää aina vain enemmän huomiota Nicaraguan tilanteeseen, pyrkiä tukemaan kansalaisyhteiskuntaa maassa. No niin, Ortekan toimet, niitä ei voi hyväksyä. Aivan lyhyesti kollegoille, jotka olivat paikan päällä, haluan esittää kiitoksen raportista ja myös uskon, että se oli kaikkien kannalta hyvin silmiä avaava. Ja se miten viimeinen, mitä Anna Gomes sanoi, sitä haluan korostaa, meidän täytyy huolehtia maasta ja ihmisistä, eikä niinkään siitä, miten, minkälaista on presidentin hyvinvointi. Hänet me tunnemme jo ajalta, jolloin meillä oli itä-länsi vastakkainasettelu. Ja kun 80-luvulla me ensimmäisen kerran näimme, että hänen liikkeensä voitti, niin silloin hän hänellä oli itsellään kestopromissikin siitä, että nyt vallankumous voitti ja siksi hänen puolueensa on se, jonka aina on oltava vallassa. Hän joutui kuitenkin hyväksymään se, että näin ei ollut. Ja hän sitten ilmoitti, tuli taas takaisin demokraattina. Mutta nyt meillä on sellainen vaikutelma, <clears throat> että on tapahtunut se, mitä Afrikassa usein on tapahtunut, että kun peruslaki enää salli sitä, että asettuu ehdolle, niin silloin sitten väellä ja voimalla pyritään manipuloimaan peruslakia niin, että se on mahdollista. Ja minusta meidän pitäisi kenties kaikissa maissa, joissa tällaista nähdään ennen vaaleja, siellä meidän pitäisi vain sanoa, että me emme sitten kertakaikkiaan emme mene vaalitarkkailutehtäviin tällaisiin maihin, koska näyttää siltä, että siellä todellakin on manipuloitu jotakin, jotakin perustavanlaatuista. Riippumatta siitä, onko nyt sitten niin, että vaalipäivänä vielä tapahtuu jotakin, mikä viittaa esimerkiksi suurempiin petoksiin tai vastaavaan. Näinhän nyt näytä tässä tapauksessa olleen. Mutta jos jo lähtökohta jo on väärä, eli joku on ehdokkaana, joka ei saisi olla ehdokkaana, sen pitäisi olla sellainen asia, josta meillä pitäisi, jos seurauksena pitäisi olla se, että edes vähimmäisnormeja ei ole täytetty, ja silloin meidän pitäisi myöskin sanoa se. Ehkä tämä on mahdollisuus tehdä jollakin ihmiselle selväksi se, että tietyt asiat eivät kertakaikkisesti käy. Merci, écoutez, je voudrais... Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoita tästä näkemysten vaihdosta ja Hela Senderiä luonnollisesti tästä puheenjohtajuudesta ja kertomuksesta. Nyt voimme siirtyä kohtaan 14 esityslistalla. Kertomus Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Kongon demokraattiseen tasavaltaan 26.30. marraskuuta. Vaalit järjestettiin 28. marraskuuta. Marian Nedelcheva saa puheenvuoron. Hän oli nimenomaan vaalitarkkailuvaltuuskunnan johdossa. johdossa. Ja Perello Rodriguez oli Euroopan parlamentin edustajana paikan päällä Nedelcheva ja Perello Rodriguez. Olkaa hyvä tässä järjestyksessä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, je... Kiitos puheenjohtaja. Haluan alkuun kiittää herra Perelloa Euroopan parlamentin mukana olosta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja vaalitarkkailutehtävässä. Haluan muistuttaa, että unionin tehtävänä oli jalkautua 11 provinssiin seuraamaan vaalien sujumista. Haluaisin muistuttaa, että meidän metodologiamme on sellainen, joka pitää kiinni puolueettomuudesta, neutraaliudesta myös pitkällä aikavälillä. Lokakuun 18. päivä lähtien vaalitarkkailijamme ovat olleet paikalla seuraamassa vaalijärjestelyjä, kampanjointia ja itse äänestystä ja vielä tämänkin jälkeen tulosten selviämisen jälkeen ovat paikalla. Esittelen valiokunnalle kertomuksen, joka perustuu suoriin toteamuksiin, joita vaalitarkkailijamme ovat voineet havaita paikan päälle. Totta kai laajuus työssämme on varsin rajallinen. Me olimme lähinnä kaupunkialueilla. Meillä ei ollut suoraa vaalitarkkailutoimintaa maaseudulla. Tästä syystä onkin hyvin tärkeää, että alusta saakka olemme tehneet yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten vaalitarkkailijoiden kanssa. Ja on hyvä, että Euroopan unioni puolustaa tätä lähestymistapaa. Joskus kuulee moitteita siitä, että lähetetty määrä ei riitä seuraamaan vaalien etenemistä. Ja tämän tapaisessa maassa kuin Kongossa haaste on aivan valtava, kun otetaan huomioon, kuinka suuri maa on ja kuinka paljon äänestyspaikkoja siellä on. Tämä puute voitaisiin korvata tällä säännöllisellä näkemysten vaihdolla, jota käymme kansallisten ja kansainvälisten vaalitarkkailuvaltuuskuntien kanssa. 2011 vaalit ja niiden konteksti verrattuna vuoteen 2006. Nämä olivat siis toiset vaalit joissa demokratia äh, ikään kuin konsolidoitiin, pyrittiin konsolidoimaan. Vuonna 2006 johdossa olivat äh, kongolaiset, mutta nyt äh, myös taloudellisesti, kansainvälisesti noin 90 prosenttisesti voitiin olla mukana rahoituksessa. Nyt kuitenkin itsenäinen riippumaton kansallinen organisaatio vastasi vaalijärjestelyistä, totta kai kansainvälisellä tuella. Perustuslailliset muutokset olivat myös huomattavia. Tässä siirryttiin presidentinvaaleissa yhden kierroksen järjestelmään. Tätä kautta tietyt alueet on saatu mobilisoiduksi vaaleihin. Oikeastaan voisin kuvailla vaalijärjestelyjä. Haluan muistuttaa, että meillä oli edessämme valtavat haasteet rahoituksen näkökulmasta, logistiikan ja myös materiaalinäkökulmasta. Alusta saakka havaitsimme, että aivan viime hetkille saakka oppositio vaati vaali listojen tarkistamista, äänestäjälistojen tarkistamista. Ja haluan kiinnittää vielä huomionne tähän seikkaan siitä syystä, että monenmoisia huhuja esitettiin siitä, että vaalilistalla oli kaksinkertaisesti tiettyjä henkilöitä. Ja totta kai kritiikkiä tästä syntyi. Toiseksi kun ajatellaan äänestyspaikkoja ja niiden sijoittumista kartalla, on hyvin tärkeää, että saamme selkeän äh, kuvan siitä, missä äänestyspaikat sijaitsevat, jotta puolueet voivat organisoitua ja voidaan selvästi kertoa, missä äänestyspäivänä pitää olla äänestämässä. No sitten äh, materiaalin toimittaminen äänestyspaikoille. Viikkojen varrella havaitsimme että todellakin ponnisteltiin kovasti tämän asian hoitamiseksi. Mutta kyllä myös havaitsimme sen, että avoimuudessa ja viestinnässä oli puutteita. Tämähän on oleellisen tärkeä osuus missä tahansa vaalissa. Kritiikki ei kohdistu pelkästään asioiden hoitoon, vaan myös siihen, miten asioista viestitään. Ja sitten vaalikampanjointiin unionin mission näkökulmasta tämä oli varsin epätasapainoinen kampanjointi, koska tiedotusvälineissä ei huomioitu tasa-arvoisesti kaikkia ehdokkaita. 80 prosenttisesti huomio kiinnittyi tiedotusvälineissä presidenttiin, toimikautensa päättävään presidenttiin. Ja Toistaiseksi kuitenkin tämä tiedotustoiminta on ollut aika lailla ontoa kuorta, varsin sisällyksetöntä. Sitten puolueiden rahoitustilanne. Tässä edelleenkin olemme valppaina, koska puutteet tälläkin alalla ovat johneet merkittäviin tasapainon horjumistilanteisiin eri puolilla maata. Usein myös kuvernöörien rooli oli varsin epäselvä. He tukivat tiettyjä ehdokkaita tässä julkisen tehtävän ja poliittisen tehtävän eh, rajaa ei voitu selvästi vetää. No sitten erilaiset foorumit, jotka mahdollistavat sen, että poliittiset puolueet käyvät vuoropuhelua ja näin eh, erilaisia jännitteitä voidaan lieventää ja väkivaltaa vähentää. Oli poliittisten puolueiden foorumi, kolmeen kertaan puolueet kokoontuivat ja myös alueellisesti havaitsimme, että tällaisia foorumeita oli olemassa. Järjestettiin myös Monuskon alaisuudessa erilaisia välitystilaisuuksia, foorumeita. Kansalaiset todellakin lähtivät liikkeelle ja kansalaiset Kongossa ovat hyvin tietoisia omista kansalaisvelvollisuuksistaan äänestämisen muodossa. Tätä täytyy kunnioittaa. Puhuttiin hyvin ristiriitaisesta tilanteesta. Oli sellaisia äänestyspaikkoja, jotka toimivat, joissa oli hyvät varusteet, mutta täytyy muistaa, että oli myös sellaisia äänestyspaikkoja, joissa tilanne oli hyvin vaikea, jopa kaoottinen, nimenomaan organisatorisista ongelmista johtuen. Tästä syntyi erilaisia jännitteisiä tilanteita. Esimerkiksi niin, että nimeä ei löytynyt äänestäjälistalta esimerkiksi. Ja tässä vuonna 2006 Euroopan unionin toimet keskittyivät nimenomaan siihen, että näitä listoja pystyttäisiin parantamaan, että luotettavuutta pystyttäisiin, parantamaan. Noin 8 prosenttia prosenttia vuonna 2006 oli sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet listalla ja nyt tilanne oli heikompi. Eli tästä täytyy tehdä se johtopäätös, että ongelmia todellakin on äänestäjälistoissa. Sitten vaalipäivänä riittää riittävän varhaisessa vaiheessa vaalilippuja ei pystytty toimittamaan vaalipaikoille. Tästäkin syntyi jännitteitä. Sitten naisten asema. Se on edelleenkin seikka, johon täytyy kiinnittää huomiota. Sitten vuoden 2006 tilanne ei ole parantunut. Yhtäkään naista ei ollut ehdolla presidentin tehtävään. Ja prosenttiosuus parlamenttivaalissa on sama naisten suhteen kuin vuonna 2006. Eli tasa-arvon periaate kuitenkin on perustuslaisia, ja sitä pitäisi paremmin tuoda esille. No sitten vaalitulokset. Viimeinen vaihe tässä vaaliprosessissa oli sellainen, että tarkkailijat pystyivät olemaan paikalla laskentapaikoilla. Totesimme aukkoja, puutteita – säännön vastaisuuksia, niin ikään avoimuuden perusedellytykset eivät täyttyneet ja näin ollen uskottavuus vaalitulosten suhteen heikentyi. Tässä minä viittaan ensinnäkin siihen, että on kaksi ikään kuin turvaporttia. Ensinnäkin poliittiset puolueet ja ehdokkaat. Tietyillä alueilla ehdokkaiden ja puolueiden pääsy näihin laskentapaikkoihin estettiin tietyillä alueilla, erityisesti Kinshasassa. Sitten territoriaaliset seikat ja vain lainsäädäntö. Tässä toimittiin viivytellen ja vaalilainsäädännön vastaisesti esitettiin sellainen vaatimus, että vaalituloksia ei välittömästi julkaistaisi, vaan toimitettaisiin ne edelleen johdonmukaisuustarkastukseen. Näillä alueilla ongelmia ilmeni. Sitten kansallinen vaalituloskeskus. Siellä tämä asia hoidetaan keskitetysti poliittiset puolueet eivät sinne kuitenkaan päässeet. Ja neljäs seikka on meidän mielestämme keskeinen, eli jokaisen äänestyspaikan tulokset. Tämä olisi keskeinen tekijä sen suhteen, että julkaistut tulokset heijastavat todellisuutta. Nyt tilanne on sellainen, että tiedot yksittäisistä äänestyspaikoista on saatu vain osittain ja edelleenkin odotamme kokonaistuloksia. On tiettyjä äänestyspaikkoja, joiden tuloksia ei ole huomioitu presidentin vaalissa kokonaisuutenaan. On melkomoinen määrä tuloksia vielä, joita ei ole tässä laskennassa huomioitu eikä laskettu. Lopuksi vielä kysymyksiä herättävä kysymys ja Euroopan unionin eh, tehtävä vaalitarkkailijana. Kyseessä on korkeimman oikeuden rooli. Tässä me viittaamme siihen, että vaalikampanjan aikana emme saaneet tietoja tuomioistuimen päätöksistä suhteessa ehdokasasetteluun. Korkein oikeus on nimenomaan se elin, joka pystyy parhaalla tavalla ratkaisemaan kiistat vaalien yhteydessä. Jos esimerkiksi vaalitulos vaaditaan peruuttavaksi, niin nimenomaan korkein oikeus on tässä oikea instanssi. On kuitenkin pakko todeta, että korkein oikeus Kongon väestön keskuudessa ei juurikaan herätä luottamusta, vaikkakin se sen rooliin kuuluisi vaalitarkkailijat nimenomaan nostavat esille nämä seikat. Nythän me emme puhu pelkästään presidentinvaaleista, vaan puhumme myös parlamenttivaalista ja, ja vaalitulosten lopullisuudesta. Jos nämä elementit nostetaan esille, niin tämä johtuu osaltaan siitä, että nämä elementit nimenomaan ovat syynä puutteisiin ja aukkoihin. Ja kuitenkin tarvittaisiin vaaleissa täyttä avoimuutta niin, että väestö Kongossa voisi nähdä, että tulokset todellakin heijastelevat enemmistön tahtoa. Kiitos. Kiitos. Tämä katsaus oli todellakin kats- kattava. Nyt eh, edustaja Perille Rodriguez, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora Kiitos puheenjohtaja. En aio pitää täällä väkeä vankeina pitkän puheen aikana, koska tämä esitys tässä oli riittävän hyvä, minkä kuulimme, niin haluaisin sanoa, että tässä yhteydessä tämä on enemmän kuin äm, kohtilaisuutta, niin tällainen ne kollegat, jotka olivat mukana tässä vaalitarkkailutoimessa ja sihteeristä jäsenet, heidän työnsä oli hyvä, koska ei, se oli samanlaista jokaisessa maassa ja tämä vaalitarkkailutoimi siirtyi erityistä herkkyyttä tilanteessa, jossa tuo maa oli, ja ajatellen sitä, että oli hyvin tärkeää sitä, että kaikki soi hyvin, ja no niin, me, kysymys oli vaalitarkkailutoimesta, ja on yhtä mieltä siitä, Rautisen kanssa me kuulla, te tunnette jo meidän raporttimme, ei ole kovinkaan paljon lisättävää, mutta on, tähän prosessiin liittyy myönteisiä puolia ja kielteisiä puolia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että täytyy sanoa, että, että kysymys oli toisista vaaleista maassa, jossa on ollut vedenvuodatusta maasta, joka on lähes maanosan kokoinen, jossa puuttuu kaikkea infrastruktuuria. Vain kaksi prosenttia teistä on kunnollisia teitä, jotka verrattavissa eurooppalaisiin teihin, ja ja kaupungit, joissa on, ovat valtaisia, joista puuttuu julkiset palvelut. Nämä asiat täytyy ottaa huomioon. Kyllä se on maasta, joka on suuri ja köyhä, ei, vaan maa, joka on täynnä paradokseja. Siis, että se ole köyhä maa siinä mielessä, että puhutaan köyhästä. Kysymys on rikkaasta maasta, jossa on köyhä väestö. Ja tämä nyt historiallisiin ongelmiin, jotka liittyvät myöskin vaaleihin. Tämän niin myönteistä. Ihmisillä oli halua äänestää ja ihmiset äh, halusivat äänestää puhunut yleisesti asiasta, mitä tulee yksityiskohtiin, sitä puhui jo kollega Nedeltseva. Ja ihmiset, jotka olivat mukana, tässä heillä oli halukkuutta toimia hyvin, ottaen huomioon kaikki vaikeudet, joita oli. Mutta mikä tässä sitten oli huonoa? Ensinnäkin se, mitä Rova Nedelcheva sanoi. Tämä, se, että ei voi olla sellaisia vaali, jossa viisi miljoonaa ääntä katoaa. Ja että jossa tietot, jotka otetaan käyttöön ilman, niin että kukaan valvoo niitä. Ja voidaan saadaankaan tällaisia tuloksia siksi, että ongel... tässä siis järjestelmässä on ongelmia ja siinä on puutteita. Jos ajatellaan, että presidentti, presidentti voi esittää yhden paperin, jossa on paperia, jossa ovat ehdokkaat, josta yksi on nainen, niin se 11 miestä. Ja sitten voidaan kirjoittaa numero, joka halutaan kirjoittaa, tai laittaa äh, raksi ruutuun ja laittaa se sitten uurnaan. mutta no, tässä on 20 miljoonaa ja edustaa kuitenkin vain 500 paikkaa parlamentissa, jossa kuitenkin on yli 1900 verkossa, miksi Kinshasassa yhtä ainutta parlamenttipaikkaa varten, niin jos noittava löytää nimi ja numero ja käyttää vaalilipua, joka on Le Mondin tai Financial Timesin suuruinen, ja Tämä tapahtuu yöllä, sen vaali, ääntien laskentaminen vaalipaikassa, jossa ei paitsi vaalipaikka, josta äänestys tapahtuu siellä, on edes, edes valoa ja sähköä, ja voi katsoa, että tämä on hyvin vaikeaa. Mikä on sen ongelma? Ongelma on vakava, koska vaalit ensinnäkin on, on ehdokkaita ja sitten toisaalta kansalaiset tietää, että silloin ei ollut puhdasta, valitivat suunnilleen puhtaasti. Mutta mikä on sitten ongelma, joka mitä ratkaista nyt? Kongolla on uusi presidentti, joka haluaa vahvistaa turvallisuutta, mutta toiset ehdokkaat sanovat, että tulevat valtaamaan stadionia. Nyt on sitten kaksi presidenttiä, toinen, joka on virallisesti ja toinen, joka on saatunut presidentiksi epävirallisesti. Ja Tämä johtaa vaikeuksiin Kongossa, emme liioittele tätä, mutta kanssa, mitä tapahtuu tällä hetkellä, miten sitten kansainvälinen yhteisö, sen täytyy ottaa kantaa jollakin tavoin. Tunnustan, että tämä on minun mielipiteeni vastusta, että täytyy ottaa kanta niin, ajattelen sitä, minkälaiset yritykset hyödyntävät maata, ja täytyisi katsovat, että on olema hyvin suuri yhteys, joka korruptioon, instituutioihin ja yrityksiin, läntisiin yrityksiin, jotka työskentelevät maassa. Mutta tämä on henkilökohtainen mielipiteeni suluissa, sillä mitään tekemistä vaalien kanssa, mutta aika ajoin silläkin saattaisi kyllä merkitystä. Täytyy kysymys siis taloudellista edustajia, jotka ovat tässä myöskin eh, kysymyksessä, mutta meidän on hyvin vaikea saada eteenpäin demokratiaa tietyillä alueilla, mutta jos on kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni. Kiitos, edustaja Gomez. Euh, euh, niin, haluaisin lämpimästi kiittää teitä, hyvät kollegat, näistä työstä. Ymmärrän hyvin ne ristiriitaisuudet, joihin törmäsitte. Vuonna 2007 olin eh, mukana valtuuskunnassa vaalitarkkailutoimissa ja muistan, eh, mikä tilanne tuolloin oli pitkälti samansuuntainen kuin mitä juuri äsken kuvailitte. Tietysti yritämme nähdä asiat myönteiseltä, mahdollisimman myönteiseltä kannalta, mutta sitten on melkoinen shokki, kun näkee, miten ääniä lasketaan, minkälainen kaos tilanne on. <clears throat> Lipulaatikot ovat avoimina ja vaikka mitä. Eli tilanne on melko dramaattinen näissä paikoissa. Ja sitten ihmiset ovat väsyneitä, jotka ovat syöneet pitkään aikana yrittävät sitten ääniä laskea, mitä siitäkin tulee. Mutta tietysti pyrimme näkemään asiat eh, myönteisessä valossa, niin kuin sanoin. Pidettiin ensimmäiset vaalit, eh, hankaluuksia oli, ja ymmärrän hyvin ne kaikki huolet, joita tekin täällä haluatte esiin tuoda. Esimerkiksi kysyt, kysyitte, johtuukohan kaikki siitä, että on puutteita kokemuksen suhteen ja koulutuksessa ehkä, vai onko tässä ihan tietoisesti haluttu manipuloida tuloksia? Paljonhan näistä asioista on puhuttu, mutta jos ajatellaan, miten paljon EU esimerkiksi on jo investoinut ja panostanut tähän maahan, niin en tiedä, paljonko tässä nyt sitten vastinetta on saatu. Toivotaan kuitenkin, että maa pystyy ottamaan käyttöön joitain arvoja, joita me täällä pyrimme eteenpäin viemään. Kiitos. Sen. Edustaja Kiel olkaa hyvä. Merci, je voudrais poser... Kiitos. Muutama kysymys, jos sopii. Luonnollisesti pohdin EUn kantaa, joka totesi sen, että Kongon perustuslakia on muutettu. Haluaisin tietää, mikä oli se perustelu, joka johti siitä, siihen, että nämä varat investointiin Kongon vaalien tarkkailuun. Ja nimenomaan tähän liittyy perustuslain muutos. Sitten muita kysymyksiä. Äh, Kongon parlamentin lainsäädäntöaloite. Siinä äh, on kyse siitä, että homoseksuaalisuus ei olisi enää rikos. Mikä on tämän lainsäädäntöhankkeen kohtalo? Onko se vedetty pois vai eteneekö se? No sitten Itä-Kongon tuhot, me kaikki tiedämme, että alueen kaivannaistuotteiden laiton myynti muun muassa on johtanut isoihin ongelmiin. Läntiset yritykset ja hallitukset ovat olleet sieltä vetäytymään päin näiden ongelmien takia. Parlamentti on tehnyt päätöslauselman vuonna 2010, jossa korostettiin sitä, että pitäisi noudattaa amerikkalaisten mallia niin, että pystyttäisiin takaamaan mineraalien tausta, olisi, tällainen jäljitysjärjestelmä. Mikä on tämän hankkeen tilanne? Sitten näiden mineraalien, konfliktialueelta tulevien mineraalien käyttö. On olemassa kongolaisia verkostoja, jotka työskentelevät Saksassa, Ranskassa, Belgiassakin. Ja me tiedämme sen, että ne antavat myös rahallista ja poliittista tukea kapinallisryhmille, jotka eivät niinkään ole pasifistisia. Nämä ovat hutuja, jotka toimivat nimenomaan Itä-Kongossa. Usean kertaan kansainväliset toimijat ovat vedonneet länsihallituksiin, länsimaisiin hallituksiin, erityisesti Ranskaan ja Belgiaan, jotta ne kantaisivat vastuunsa ja pyrkisivät purkamaan nämä verkostot. Onko jonkinlaisia konkreettisia toimia otettu tässä asiassa? Tässä kysymykset, jotka halusin esittää äh, hienosti esitellyn katsauksen jälkeen. Kiitos. Edustaja Jeller ja Nelelcheva. Tuh, joo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos äh, puheenjohtaja. Euh, Ymmärsin, että puolustit sinä oma puheenvuoroasi. <laughs> ja, vielen Dank fürs Wort. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ja Recevalle suuri kiitos hyvin tehdystä työstä, vaikka olosuhteet olivat varsin hankalat. Kuitenkin on muistettava, että Euroopan unioni ei ole rahoittanut näitä vaaleja, vaan Kongo pyrki asiat hoitamaan omista varoistaan. Ilmeisesti yli miljardi dollaria nämä vaalivalmistelut maksoivatkin ja aikapaineet olivat kovat varojen saamiseksi. Maalis-huhtikuussa ilmeisesti päätettiin, että vaalit vielä tämän vuoden puolella järjestetään. Ja kun ajatellaan nykyistä eh, tulevaa eh, presidenttiä, niin ihan tarkoituksella ehkä haluttiin tällaiset aikapaineet aikaan saada. Ja vaikutelmat, jotka minulla tältä tarkkailumatkalta ovat, ovat kahtalaiset, niin kuin tässä muutkin ovat esiin tuoneet. En ollut Kinsasassa, vaan Vakongon läntisessä provinssissa aina Matarin satamakaupunkiin saakka. Ja huomasin, että ihmisillä itsellään oli kuitenkin korkeat odotukset vaaleihin liittyen. Ja monet pitkään kärsivällisesti jonottivat, että saivat oman äänensä antaa. Sitten moni joutui pettymään, kun ei oma nimeä tai löytynytkään näistä luetteloista, mutta kuitenkin tunnelma pysyi ja säilyi rauhallisena. Mutta Parkongon provisissa ihmiset kyllä ihan avoimesti sanoivat, että he vastustaisivat eh, presidentti Kavilaa ja toinen mm, kandidaatti olisi heidän suosikkinsa. Ja äänestyspaikoilla mm, havaitsimme myöskin, että ainakin eh, Kongon provisissa eh, äänestyspaikoilla pyrittiin asiat hoitamaan – mahdollisimman hyvin. Toisaalta törmäsin sellaiseen, että jos esimerkiksi Saksassa järjestetään vaalit ja itse aluetasolla olen vastannut vaalien järjestämisestä niin vaaleja edeltävänä aikana ja vaalipäivänä yleensä aina jonkinlaista hermostuneisuutta oli ilmassa sen suhteen, hoituvatko kaikki asiat hyvin. Ja mehän olimme pari päivää ennen vaaleja keskusvaalikomissiossa käymässä. Ja rakennuskaan ei ollut täysin valmis vielä, jossa tämä komissio kokoontui. Ja tunnelma oli kuin hautausmaalla. Ei mitään kiirettä, hätäännystä, hermoilua. Todellakaan toimistot olivat melkein tyhjillään. Eli tähän kiinnitin vähän huomiota jopa keskusvaalilautakunnassa suhtauduttiin melko lailla rauhallisesti asioihin. No kiistat ja sodat ovat runnelleet tätä maata. En tiedä, maa on valtavan suuri, sitä on hankala yhdestä lähteestä ohjailla ja johtaa. Ja Perustuslakiluonnos olikin sellainen, että federatiivinen rakenne saataisiin maahan aikaan. Kuitenkin tämä nyt presidentin toimesta poistettiin luonnoksesta. Edelleenkin siis keskitetysti pyritään asiat maassa hoitamaan. Ja tietysti on selvää, että heimokiistat tulevat kuvan mukaan myöskin ja sitten eh, muiden maiden aseistetut joukot saattavat myöskin tulla maan alueelle, varsinkin koillis- ja itäosissa maata. Ja nimenomaan sotajoukot näillä alueilla terrorisoivat väestöä. Ja Euroopan unionin diplomaattiset edustustot ja jäsenmaiden edustustot eivät pitäneet yllä suuriakaan toiveita siitä, että nopeassa aikataulussa mikään juurikaan paljon muuttuisi. Se on tietysti valiteltavaa sinällään, mutta toisaalta katsoisin, että on meidän tehtävämme EUn ja EUn jäsenmaiden tehtävä kun nyt puhutaan näin valtavan suuresta valtiosta, eh, kiinnitämme siihen enemmän huomiota. Samoihin aikoihin järjestettiin vaalit myös Egyptissä ja ne olivat kovasti mediassa esillä, mutta näihin Kongon vaaleihin ei juurikaan huomiota kiinnitetty. Ja olosuhteet, eh, eh, joita pidettiin huonona Kongossa pitkälti johtuvat vielä siirtomaajoista, eli on hieman meidänkin vastuullamme mm, olla unohtamatta kehitystä tässä valtiossa. Ja vaikka ongelmia ei ole helppo ratkaista apua ei ole helppo saattaa perille, mutta kuitenkin jo poliittinen kartta on varsin pirstaloitunut maassa. Se on yksi ongelma ja kaikista näistä seikoista huomio huolimatta olisi syytä, että emme unohtaisi Kongon demokraattista tasavaltaa kuitenkaan. Kiitos. Kiitos. Minäkin Maria Netsevaa kollega Perejoa koko parlamentin joukkuetta kiittää tehdystä työstä. Mariana Delceva, ennen kaikkea haluan kiittää häntä siitä, että hän raportoissaan, lausunnoissaan on soveltanut meidän normejamme. Ja että hän ei ole missään vaiheessa suostunut siihen, että hän olisi kaunistellut tai jättänyt toteamatta sen, mitä oli todettu. Oli lähes skandaalia, joita voitaisiin mainita, että tällaisia yrityksiä ylipäätään oli. Kongo on maa, josta me olisimme oikeastaan voineet sanoa, että saatujen tietojen pohjalta meidän ei olisi pitänyt mennä valvomaan näitä vaaleja, tarkkailemaan näitä vaaleja, koska oli selvästi odotettavissa, että ne eivät millään muotoa vastaisi vähimmäisvaatimuksia. Tämä on taas sellainen tilanne, joita on ollut ennenkin täällä parlamentissa. Vastaavissa yksiköissä ja komissiossa oli taipumusta sanoa, että ei, ei, ei, emme mene sinne, mutta jäsenvaltiot, yksittäiset jäsenvaltiot olisivat kuitenkin painostaa sitten siihen suuntaan, että vaalitarkkailutoimi toteutettaisiin. Että ne olivat samoja jäsenvaltioita, joiden, takana siihen, että kaikki sujuu niin kuin sujui, ja jotka nyt sitten pystyvät pyrkivät vähättelemään sitä, mitä tapahtuu, ja tätä kautta välttämättä väärän kuvan siitä, mitä todella on tapahtunut. Uskoakseni meidän pitäisi täällä parlamentissa olla hyväksymättä tämä. Minä tuen Marianne Dötsevaa sataprosenttisesti selkeässä katsauksessa ja, ja tiedonannossa, jonka hän nyt viimeksi on antanut. Ja minusta meidän pitäisi odottaa Euroopan unionilta, Cathy Ashtonilta, ulkosuhdehallinnolta, että se viimeistään nyt, kun korkein oikeus hyväksyi vaalit ilman mitään kommentteja, että sitten tässä yhteydessä sanottaisiin, että ei, näin tämä ei käy. Kysymys on sellaisesta kannanoton, kannanotosta kieltäytymisestä, johon Euroopan unioni on ryhtynyt, jota ei poliittisesti voi hyväksyä. Minä olen nyt kirjoittamassa kirjettä Kathy Ashtonille tästä, jossa aion vaatia häntä sanomaan selkeästi sen, mitä on tapahtunut. Minä toivon, että tämä on väännös, mikä minulla on, mutta minulla on tällainen kopio. Tämä on Senin äh, presidenttivaalien äh, toimistosta Katangan provinssista, jossa 296 000 äänestäjää heistä mukaan 99 prosenttia mennyt äänestämään ja 100 prosenttia on äänestänyt Kabilaa. Tämähän on suorastaan häpeämätöntä. Jos tämä nyt ei ole väärin, minä toivon, että tämä on väärin, koska eihän tämä voi olla totta. Siis se, mitä tässä nyt ollaan tekemässä, tai tätä, miten, mitä hallitus Kongossa nyt pyrkii esittämään meille, on melko uskomatonta ja minusta Euroopan unionin ei tulisi hyväksyä sitä. Ei meillä ole mitään syytä juosta näiden ihmisten perässä ja hyväksyä sitä, mitä he meille valehtelevat. Vaikka meillä olisi taloudellisia intressejä, meidän ei siltäkään pitäisi hyväksyä tätä. Ja siksi toivonkin, ja olen vakuuttunut siitä, että se menetelmä, jota meidän täytyy soveltaa vaalitarkkailussa, että meidän pitää loppuraportissa, jonka Marian Edelsevalta sanan on osana sitä, ja silloin todellisuus sellaisena kuin se oli myöskin selkeästi oli löydettävissä raportissa, ja sitten odotan neuvostolta ja jäsenvaltioilta, että ne asettuvat tukemaan tätä ja vetävät asianmukaiset johtopäätökset asiasta, eikä tehdä niin kuin vuoden 2006 jälkeen, että jatketaan toimintaa vanhaan malliin perinteisen tapaan. Merci, je vous remercie. Kiitos. Maria, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Ole hyvä aivan nopeasti. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron ja tukivat ja rohkaisivat minua. Todellakin tässä näkyy myös se rooli, mikä parlamentilla voisi olla. Me emme välttämättä ole aina ulkopolitiikasta samoilla linjoilla, mutta kuitenkin parlamentin täytyy jatkaa niin, että olemme eturintamassa ja sanomme selkeällä äänellä sen, mitä monet ihmiset kaukaisissa kylissä Kongossa ajattelevat. Eli tässä parlamentilla voi olla myönteinen rooli. Voisin vielä tarttua muutaman seikkaan, jotka nousivat esille. Ensinnäkin unionin asema ja suhtautuminen perustuslakimuutokseen. Perustuslakimuutos tapahtuu valittujen eh, toimielinten kautta, nimenomaan parlamentin kautta. Mikä on meidän legitimiteettimme? tämän tyyppisen päätöksen suhteen. Eli me olemme ensimmäisenä sanomassa, että nimenomaan demokraattisesti valittujen elimien pitää olla mukana tämän tyyppisessä prosessissa. No sitten se, että lähetetäänkö unionin vaalitarkkailijoita. Tämä kysymyshän esitetään jatkuvasti. Ja se kunnioitetaanko kansainvälisiä normeja vaaleissa. Mutta miten olisi tulkittu se tilanne, jos ei olisi vaalitarkkailijoita EU-sta lähetetty. Niin kuin 2006 vuonna kävi, niin verrattuna siihen muutos oli suuri. Silloin Kongon viranomaiset olivat koko prosessin johdossa. Jos nyt tällä kertaa ei olisi lähetetty vaalitarkkailijoita EU-ssa, niin miten tämä olisi tulkittu? Totta kai täytyy olla selkeällä vesillä sen suhteen, että analyysi tilanteesta on hyvin puolueeton ja neutraali. Ja tässä me voimme ajatella seuraavaa vaihetta, eli vaalitarkkailumission suosituksia ja niiden täytäntöönpanoa. Mitkä ovat ne mahdollisuudet, mikä on se poliittinen painostusmahdollisuus sen suhteen, että vaalitarkkailijoiden suositukset eivät jää kuolleeksi kirjaimeksi? Haluan muistuttaa, että 2006 vuoden suosituksista vain kaksi sai seurantaa, ja kuitenkin niitä oli melkomoisen monta. Eli meidän puoleltamme pitäisi pohtia sitä, että tehdään suosituksia, jotka ovat pragmaattisia, jotka ovat äh, toisaalta lyhyen aikavälin suosituksia, toisaalta pitkän aikavälin suosituksia, ja tässä tehdään selkeä ero. Ja nämä suositukset äh, ovat sellaisia, että ne ovat demokratian kannalta keskeisiä mutta täytyy toimia niin, että todellakin suositukset myös pannaan täytäntöön. No sitten homoseksuaalisuuden dekriminalisointi, en tiedä tästä, koska se ei ole oikeastaan minun roolini kuuluva kysymys, mutta Itä-Kongossa nimenomaan näkyy Euroopan unionin rooli. Olin kivussa ja eteläisissä osissa maata. Turvallisuus kysymys on myönteisellä tavalla kehittynyt ja tämäkin on seurausta siitä, että Euroopan unioni on ollut mukana EUPOL ja muissa missioissa. Niillä on ollut merkityksensä. Ne ovat vaikuttaneet siihen, että on voitu jatkaa aseista riisuntaa, on voitu puuttua niihin so- sotajoukkoihin, jotka edelleenkin terrorisoivat alueita etelässä ja idässä nyt on olemassa poliisivoimat, jota on koulutettu, jota on varustettu ja jotka ovat äh, todenneet, että ne eivät koskaan käytä aseitaan siviilejä vastaan. Tälläkin on ollut myönteinen vaikutus. Toisaalta poliisien käytökseen, tämä näkyi vaalipäivänä, oli hyvin äh, jännitteisiä tilanteita ja kuitenkin poliisi osasi käyttäytyä rauhoittavalla tavalla. Ja ihmiset yhä enemmän näkevät, että poliisivoimat ovat nimenomaan vakautta tuova tekijä, eikä uhka heidän turvallisuudelleen. Sitten mineraalien jäljitettävyys. Lokakuussa Kiberlin prosessi sai eh, tuloksia aikaiseksi. Eli me toki voimme vaihtaa asiakirjoja tästä asiasta, mutta totta kai tällä tiellä on jatkettava. Täytyy seurata, mitä Kimberlen prosessissa tapahtuu. Euroopan parlamentilla on oma vastuunsa tässä kysymyksessä. Vielä kerran haluaisin kiittää Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja Perello Rodriguezia, kaikkia, jotka olivat mukana vaalitarkkailijoina. Ja haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja jatkossakin korostaa sitä, kuinka tärkeää tämä vaalitarkkailu yhteistyö on siinä täytyy huomioida Euroopan parlamentin valtuuskunnan osuus, koska EPn valtuuskunta mahdollistaa sen, että poliittinen painoarvo kasvaa vaalitarkkailumissiossa. Useinhan kritiikkinä esitetään se, että kiinnitetään huomiota teknisiin aspekteihin, mutta kun ajattelemme Euroopan parlamenttia, niin sitä kautta me saamme lisää mahdollisuuden vahvistaa tätä poliittista painoarvoa. Kiitos. Vielä pieni johtopäätös, edustaja Rodriguez. Niin. niin on lisättävää siihen, mitä Rova Nitsevä sanoi, on tälläkin asioita, jotka liittyvät tähän toimintaan, mutta on varmaan kuitenkin se, kun on sanottu, että historiallisia taustaa, että Eurooppa täytyy kanssa, mikä on ohjelma. Me olemme osa kansallista yhteisöä. kyllä siitä, että pitäisi pitää, pitää kiinteä, kiinteästä johdonmukaista kannasta. Tämä on ongelma, jota täytyy käsitellä kansainvälisellä tasolla. On joskus vaikea olla johdonmukaisia, mutta kuitenkin täytyisi pyrkiä edes tähän suuntaan. Ja tämä on se katsotaan että mitä tulee sitten siihen, että Kavila saattoi saada Kinsosessa voiton. Lyhyt anekdootti. Minulla ei ole mitään tietoa, mutta joka tapauksessa kuitenkin monissa vaalipaikoissa, joissa kävimme Kinsosassa ja ennen kaikkea niissä, joissa ryhdyttiin katsoa, että ei ollut valoa pelkästään kahdessa Kavila voitti, joten Tämä tapahtuu monissa paikoissa, joten minusta yli 9 prosenttia näyttää hiukan suurelta. Kiitos. Euh, Kiitoksia kaikille tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta ja raportista. Näin saamme kohdan 14 loppuun. Muita asioita ei ole. Kohta 16 seuraava kokous 12. tammikuuta kello 9-12.30 täällä Oikein hyvää joululomaa ja hyvää uutta vuotta. Kiitos.